So good afternoon everybody uh, and welcome to... Hyvää iltapäivää. Tervetuloa iltapäivän kokoukseen valiokunnassamme. Minulle on suuri ilo toivottaa valiokuntaan tervetulleeksi John Brutonin. Hän on työ, yritys ja innovointiministeri. Mielestäni aika hieno otsikko, titteli. Siinä on aika tärkeitä asioita hänen salkussaan. Työtä, yrityksiä ja innovointia tarvitaankin Euroopassa vähän enemmän. Totta kai te olette myös puheenjohtajana kilpailukykyneuvostossa, varmasti me pääsemme näissä asioissa eteenpäin. Pyydän häntä alustamaan, mutta ennen sitä muutama ilmoitus, niin että muistatte, että tämä menee verkkoonkin. Eli toivottavasti siellä on iso yleisö seuraamassa. Irlannissakin toivottavasti olemme iloisia, että voimme tehdä Irlannin hallituksen kanssa yhteistyötä puheenjohtajuuskaudellanne. Olette todella tervetullut. Te kannatte huolta näistä asioista, joita me käsittelemme kuuden kuukauden aikana. Tiedän, mm, French Accordic on ainoa irlantilainen jäsenemme, haluaa myös tämä varmistaa. Täällä on myös opiskelijoita ja henkilöstöä Ashtonin yliopistosta, minun vaalipiiristäni. Nathaniel Cops ja Caroline Roof vetävät ryhmää. He vetävät siellä Eurooppa-keskusta. Se on tärkeä eurooppalainen tutkimuslaitos. Hauska nähdä heidät täällä. Ja käyn siellä vuosittain luennoimassakin, niin tämä on osa heidän käytännön työtään. Näkevät, mitä mekin täällä teemme, eli tervetuloa kokoukseemme. No niin, kuten totesin, Richard Brutson on Irlannin hallituksessa vetämässä myös työtä. Muun muassa kilpailukykyneuvostossa olemme jo tavanneet pari kertaa. Hän on paljon ollut tekemisissä meidän aiheissamme ja hän varmasti tajuaa hänen kollegansakin, että haluaisimme päästä tässä eteenpäin. Pyydän, että hän alustaa omista painopisteistään, kertoo ajatuksistaan. Sitten puhuja luettelokin on nyt jo avoinna, jos teillä kysymyksiä on. Eli pitemmittä puheitta, Richard, ole hyvä. Much indeed, uh, chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Teidän valiokuntanne on tehnyt erinomaista työtä tällä saralla ja nyt on erinomainen tilaisuus sitten minulla äh, meidän puheenjohtajakautemme painopisteitä teille esitellä. Äh, itse aikoina niin toimin 15 vuotta sitten täällä valiokunnan puheenjohtajana parlamentin rooli on kehittynyt, toimielimet ovat demokratisoituneet merkittävästi ja kaiken kaikkiaan arvostan teidän roolianne tässä kokonaisuudessa ja jään kiinnostuneena odottamaan mielenkiintoista rakentavaa vuoropuhelua kanssanne mm, avainkysymyksistä kysymyksistä Yhteismarkkinat ovat valtava tilaisuus meille. Se on sarka, jota me e, pyrimme syventämään jotta saamme myöskin taloudelliset suhteet läheisemmäksi. Tiedämme, tiedän, että teidän puheenjohtajanne on tässä eturintamassa e, tämän muutoksen toteuttamisessa tämän talouden laskusuhdanteen maailmanlaajuisuus korostaa nimenomaan Euroopan unionin laajaa logiikkaa ja se niin ikään sitten korostaa yhteisiä riskejä. Meillä on kyllä pitkät perinteet vaikeuksien voittamisessa, siltojen rakentamisessa, kun ajattelemme näitä yhteisiä intressejä. Haluan kiittää puheenjohtajaa, jonka olen kohdanneet ja moneen, moneen otteeseen hänen sitoutuneisuudestaan tällä, tällä saralla. Taloudellinen toipuminen, työtöiden, työpaikkojen luominen on tärkeä moottori yhtenäismarkkinoiden vahvistamisessa – Eh, eh, meidän täytyy kiireesti saada tämän yhtenäismarkkina-asiakirjan ykkös, ykköset, kaikki tekijät loppuun saatetuksi, mitä tulee ammattilaisen pätevyyteen, julkisiin hankintoihin, työntekijän lähettämiseen ja näin poispäin. EUllahan on potentiaalia voimakkaastikin ajaa, vahvistaa EU-taloutta jatkossa. On arvioitu, että kaikki EUn sisäisten kaupan esteiden poistaminen lisäisi 14 prosentilla EUn bruttokansantuotetta. Komissio on todennut, että palvelusektorin eh, esteiden poistaminen voisi BKT nostaa 2,6 prosentilla näinä aikoina, kun kaikki eh, maat tässä eh, el, el, talouden elpymistä haika, haikailevat. On erittäin olennaista pyrkiä sitten saamaan yhtenäismarkkinat mahdollisimman toimiviksi. Pyrin omani, voitavani tekemään neuvottelun neuvoston parlamentin välittäjänä, jotta nämä yhteiset markkina-asiakirjat saadaan reilaan. <clears throat> Lainsäädäntö, joka, joka, jolla yhtenäismarkkinoita määritellään, ovat viimeksi kuluneen 20 vuoden teknisen edistyksen, teknisen edistyksen myötä kaivanneet uudistusta puheenjohtaja tulee tarkkaan sitten seuraamaan näitä yhteismarkkinoiden kehittymistä ja korjapäivällisesti ja säännöllisesti niitä, niistä raportoimaan. Puheenjohtaja haluaa tehokkaasti reagoida uus, esiintyviin ongelmiin, jotka kaipaavat sitten ministeritason ratkaisua. Aivan erityisesti pyrimme löytämään sopimusta sopimuksen parlamentin kanssa julkisista sopimu- hankinnoista auditointitoimista ja myöskin moni molemminpuolisen ja ammattipätevyyden tunnustamisessa, mitä tulee lähetettyihin työntekijöihin. Sitten mitä tulee yhtenäismarkkina kakkosen 2013 osalta, niitä jäämme mielenkiinnolla odottamaan ja pyrimme niistä, niitä sitten työstämään neuvoston työryhmässä digitaalisen vallankumouksen hyödyt valjastamalla. Voimme kuvitellakin pääsevämme tässä eteenpäin yhdistämällä rajat ylittävää kauppaa niin, että myöskin saadaan pitkän aikavälin etuja sitten liike-elämällä ja kuluttajille. Me tulemme edistämään toimenpiteitä, joilla yhtenäismarkkinoita pyritään vahvistamaan, jotka pyrivät sitten, pyrkivät myöskin vahvistamaan rajat, rajat ylittävään kaupan luotettavuutta ajatellen sellaisia allekirjoituksia <clears throat> Samoin myöskin sitten esimerkiksi vaikkapa näiden teollisten tekeen oikeuksien osalta. Niin ikään olemme ehdottamassa, ehdottamassa vuoropuhelua tällä, että tekijänoikeusvuoropuhelusta puheenjohtajakaudella digitaalisille yhtenäismarkkinoille tarvitaan kollektiivisia yhteistoimenpiteitä. Useat, useat kiistat tietysti kiteytyvät eh, lisenssointiin. Varmaan ministerit tulevat eh, toukokuussa tässä lisenssioikeuksista käymään keskustelun. Eh, ne ovat ja muistakin haasteita sitten, kun pyritään tähän digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin. Me ajatellaan vaikka esimerkiksi äh, näiden äh, tavaramerkkiasetuksen uudistamista ja äh, kansallisten tavaramerkkilainsäädäntöjen lähetämistä, samoin myöskin kansan teollisten tekijänoikeuslainsäädäntöjen lähentäminen, patenttioikeus ja patenttisuojaan liittyvän äh, lainsäädännön yhdenmukaistaminen on yksi painopisteitä, jotta pystymme tätä kautta äh, vähentämään äh, patenttioikeus <clears throat> käsittelyjen kustannuksia. Tämä on jo heti helmikuussa luvassa samoin mitä tulee näihin julkisten hankintojen kolmeen direktiivihankkeeseen, joiden osuus on kuitenkin 19 prosenttia EU PKTstä. Tässä saadaan merkittävästi sitten uutta puhtia kasvun elvy- talouden elvyttämiseen, jos on toimimme asianmukaisesti. Tanska ja Kypros ovat tehneet tässä jo hyvää e- esityötä ajatellen vaikkapa kilpailukykyneuvoston sopua joulukuussa. Tässä Mm, tämä sopii sopu syntyi tiiviiden neuvottelujen kautta. Täälläkin esittelijät ja varjoesittelijät ovat omalla tavallaan pyrkineet edesauttamaan näiden pakettien läpimenoja. Nämä ovat hyvin monimutkaiset hankkeet, ovat perustavan, laatuis, perustavan tärkeitä, jos ajatellaan julkista hankintamarkkinoita kautta Euroopan. Ja näin meidän tulisi voida rakentavassa hengessä, niin kuin uskon, saavuttaa sopimus näistä kolmesta ehdotuksesta. Tarabella ja herra Jyvin ovat teidän ja heidän kanssaan, kanssaan tulemme tekemään läheistä yhteistyötä kompromissihengessä, minkä tavoitteena on tietysti sopimus sitten viedä meidän puheenjohtajakaudella Äh, <clears throat> ammattipätevyyden tunnustamisen uudistaminen, jotta saataisiin työntekijöiden liikkuvuutta helpotutettuksi Euroopassa, on yksi painopisteistä. Me, me haluamme sitä, siinä sitten jatkaa Tanskan ja Kyproksen äh, petaamaalla tielle. Äh, tämä on kollegani, Mr. Rory Quinnin to, toimivaltuutta, ja hän onkin lähettänyt terveiset ja pahoittelunsa, että ei päässyt tänne mukaan mutta kuten tiedetään, teillä te olette olleet yhteistyössä hänen kanssaan jatkossakin. Yhteistyö tulee varmaan jatkaan puheenjohtajavaltion tavoitteena on <clears throat> myöskin päästä sopimus erittäin hyvin hankalassa yksityisko, yksityiskohtia siviiliselässä kokonaisuudessa. Uskon, että tästä saadaan sopimus sitten parlamentin ja komission yhteistyöllä. Ja samoin neuvoston työryhmän tehty työ edesauttaa sopimusta tässäkin niin ikään tulemme saamaan jonkinlaista yhteisymmärrystä syntymään, mitä tulee tilintarkastuskirjanpito toimenpiteisiin osana yrityslainsäädäntöä. Samoin myöskin lähetettyjen työntekijöiden asemaa noin yleisellä lähestymistavalla pyrimme helpottamaan. Irlanti kannattaa yhtenäismarkkinoiden toimivuuden ja hallinnan toimenpiteet. Me tiedämme, että tiedämme jo hyväksyttyjen toimenpiteiden tulisi panna, ne tulisi panna käytän, täytäntöön kaikissa jäsenmaissa. Ja tämä herra Schwabin mietintö, joka tässä on tavallikunnan käsittelyssä tänään, äh, on yksi ehdotus siitä. Me tulemme omalla osaltamme sitten äh, maksimoimaan äh, potentiaalin, joka palveludirektiivissä vielä piilee. Vieläkin liike- elinkeinoelämällä on aivan liikaa byrokratiaa raivattavanaan ja tällaisia hyvinkin harkinnanvaraisia ratkaisuja. Sen vuoksi on tärkeää yhdistää rivimme byrokratian kitkemiseksi ja pyrkiä tätä älykästä lainsäädäntöä monin tavoin edesauttamaan. Me olemme pyrkineet tai pyrimme rakentamaan jo tällä saralla saavutetun edistyksen varaan, että kustannukset vähenisivät, mitä sitten tulee unionin tullikoodeksiin puheenjohtaja maa pyrki saamaan parlamentin kanssa tästä sovun sovion tilaisuuden tullen. Mitä tulee kuluttajakysymyksiin, esimerkiksi vaikka tuoteturvadirektiiviin ja markkinoiden tar- tarkkailujärjestelmiin, ovat yksiä painopisteenä puheenjohtajan kaudella. Me haluamme eh, näissä, näistä asioista käytävää keskustelua jatkaa niin, että saisimme parlamentin yhteistyöllä sitten 2014 vuodella loppuun saatetuiksi. Tämähän on lihän sitä EUn eh, toiminnan ydinalaa, mitä tulee kuluttajien kuluttajien eh, saamaan hyötyyn ja sieltä saatavan luottamuksen kasvattamiseen. Tämä on tämän Euroopan kansalaisuuden teemavuoden yhtenä näkymistä tavoitteista. Puheenjohtajakaudella tulemme myöskin parlamentin kanssa sitten vahvistamaan ja saattamaan loppuun kuluttajaohjelmamme, joka sitten tulee luoja, luomaan tällä koko kuluttaja pohjan. Läheiset yhteistyöt parlamentin kanssa tulevat sitten luomaan otollisen, otollisen pohjan, että saa, pystymme saavuttamaan saattamaan yhteen yhdenmukaiseksi nämä yhdeksän olemassa olevaa teknistä direktiiviä päätöksen 768-2008 mukaisesti koko paketiksi Kypros puheenjohtajakaudella on esimerkiksi vaihtoehtoista riidanratkaisua ja, ja internetin välityksellä tapahtuvaa so, sovinnohakua edistänyt. Ja me pyrimme saman kokonaisuuden saamaan valmiiksi omalla puheenjohtajakaudella. Nämä painopisteet, jotka tässä olen luonnettanut, korostaa sitä, miten eh, Irlanti omalta, omalta osaltaan pyrkii vaikuttamaan työpaikkojen kasvu, kasvu, uusien työpaikkojen löytämiseen yhtenäismarkkinoita vastaan eh, vahvistamalla. Kiitoksia tästä. Good. Okay, well. Erinomaista. No niin. Täällä on jo kysymyksiä tiedossa. Aika moni jäsen on paikalla. Eli pyytäisin, että Rova Brendergast, kun kerran nyt on tunnettu arvokas irlantilainen jäsen, saa oikeuden kysyä ensimmäisen. Rova Koratsa sen jälkeen pari kysymystä ensin ja varmasti koordinaattorit, Manders on paikalla, Schwab, Gebhardt varmasti mielellään myös haluavat esittää kysymyksiä. Roland Prendergast ja Kuratsapilt ensimmäisenä. Chairman and... Kiitos puheenjohtaja. En lähde liikkeelle kysymyksellä. Minusta on nyt tärkeä tilaisuus toivottaa ministeri tervetulleeksi meidän valiokuntaamme. Tämä on tärkeä valiokunta, kaikista tärkein valiokunta Tämä on hyvin moninainen, vaihtelevainen valiokunta ja jos tässä nyt yritettäisiin keskittyä vain yhteen aiheeseen, niin se aliarvioisi niitä ponnisteluja, joita muut ovat tehneet. Toteaisin vain, että meillä on loistava mahdollisuus osoittaa, minkälaista työtä me täällä valiokunnassa teemme ja miten se vaikuttaa meihin yleisellä tasolla. Myöhemmin haluan esittää kysymyksiä, mutta Ainoana irlantilaisena jäsenenä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi ja ne henkilöt, jotka ovat tehneet kovasti töitä esittelijänä ja muutoin, voivat sitten olla johdossa tässä kysymysvaiheessa. Kiitos puheenjohtaja. Koratsabilt. Ähm, Kiitos. Minäkin toivotaisin te ministerin tervetulleeksi. Jos ajatellaan vakautta, kasvua ja työpaikkoja, niin teidän näiltä sen on myös meidän painopisteemme. Teidän kanssa ottaisin esille varsinkin kysymyksen, joka liittyy palveludirektiiviin. Itse olen esittelijänä sisämarkkinoiden palveluissa Kuten tiedätte, me olemme tästä keskustelleet vuodesta 2006. Tässä on tiettyä väsymystä. oikeastaan voida paljon asettaa korkeita odotuksia työpaikkojen osalta ja odotukset ovat kovin vähäiset. Siksi toivottavasti voimme tässä tehdä yhteistyötä sikäli, että kun ajatellaan työpaikkojen potentiaalia, ilman että käytetään veromaksajan rahoja, niin se edellyttää, että täytäntöpannaan palveludirektiiviä asianmukaisesti. Sitä voidaan tulkita oikeastaan pidemmällekin mennen ja otetaan huomioon edistys, tekninen kehitys ja niin edelleen palvelualaa näin tehnytkin. Komissio on lähettänyt jo varoituskirjeitä 70 kappaletta. Sopimusrikkomusmenettelyt aloitetaan 12 valtion kanssa. Nyt ollaan tilanteessa, että ei pyörää tarvitse keskiä, keksiä uudella, vaan se täytyy saada pyörimään. Tässä valtioilla on suuri vastuu, kun ajatellaan toiseksi. Sanoisinkin, että palveluiden alana digi osuus on niin tärkeä. Mitä te aiotte tehdä sen puolesta, että täytäntöönpanon asianmukaisesti palveludirektiiviä ja no, puututaan harmaaseen alueeseen? Hyvässä uskossa moni on toki täytäntöönpannut ehkä valtion tasolla, kuntien tasolla. Ei nyt voi sanoa, että ei ole täytäntöönpanta, mutta tässä on paljon harmaata aluetta. Ja nyt kuitenkin tarvitaan työpaikkoja kansalaisille. Toivottavasti voitte käyttää tässä poliittista päättäväisyyttä ja painoarvoa työpaikkojen kasvun aikaansaamiseksi täytäntöpanomalla palveludirektiiviä. Olen esittelijänä myös vähittäisalan kysymyksissä. Komissio on nyt laatimassa vähittäiskauppaa varten strategiaa. Se on ollut pitkään meillä esillä. Mm nyt se on ensi kertaa kuitenkin lainsäädännötyössä mukana. Siellä on yli 20 miljoonaa työpaikkaa sielläkin. Kysyisinkin teiltä, voisitko ajatella, että tämä olisi mukana myös kilpailukykyneuvoston esityslistoilla kaudellanne, että saataisiin tukea myös jäsenvaltiota vihdoinkin. Kun nyt jotain hyvää yhteistyötä kerran on jo saatu aikaan, vähän ollaan samalla linjalla komission kanssa sikäli, että tässä täytyy kantaa jatkuvasti huolta ja nimenomaan pitkällä aikavälillä miettiä tätä strategiaa. Kolmanneksi Digi Euroopasta, no joo, se mainitsinkin. Onko teidän mielestänne mahdollista teidän kaudellanne päästä eteenpäin? Niin, että kun ajatellaan näitä protektionistisia esteitä, joita vielä on, että kaikki voi hyötyä rajat ylittävästi verkkopalveluista. Kiitoksia kovasti. So, Richard, I think I'll let you... No ehkä sitten näihin tarttua ensin ja sitten toinen kierros kysymyksiä. Täällä on kuitenkin aikaa. Thank you for, for... Haluan ensin kiittää teitä kysymyksestä, joka liittyi palveludirektiiviin. yhden näkemykseen siihen, että meillä on tässä kaksi suurta kasvumahdollisuutta Euroopassa, nimenomaan vapakauppasopimukset ja sisämarkkinoiden ja palveludirektiivin täytäntöönpano. Sieltä ne löytyvät ne mahdollisuudet. Olen hyvin tietoinen komission tekemästä työstä tällä alalla. Komissio on tehostanut yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tavataan klustereissa, syntyy painetta vertaistoiminnan kautta. Varoituskirjeet mainitsitte ja kiinnitetään lisääntyvää huomiota mahdollisiin rikkomuksiin. Selvästikin tämä on komission työsarkaa me olisimme sillä linjalla ja neuvosto oli sillä linjalla, että täytyy neuvoston tasolla kiinnittää huomiota enemmän kilpailukykyasioihin, esikuanalyysiin. Niin kuin ilmaisin, niin me haluamme katsoa, millä tavalla täytäntöönpano edistyy. Tässä tarvitaan systemaattista lähestymistapaa. Täytyy katsoa itse kunkin toimintamahdollisuuksia. Tämä on se ala, jossa täytyy päästä eteenpäin ja tuemme komissiota sen tekemässä työssä. No sitten toimintaohjelma vähittäismyynnin alalla. Ymmärrän, mitä sanoitte. Tässä vaiheessa voin todeta, että omiin keskusteluihin me tämän kyllä otamme, katsomme sen potentiaalia ja tiedän, että omassa taloudessamme on samantapaista keskittymistä vähittäismyynti vähittäistoiminta-alaan. E, tekninen kehitys on nopeaa, muutos on nopeaa ja meidän täytyy olla siinä asemassa, että voimme toimia kestävällä, tehokkaalla tavalla myös tällä alalla. Niin kuin muutamalla kommentilla totesin, niin meillä on todellisia mahdollisuuksia digitaaliaikakaudella ja alalla. Sähköinen allekirjoitus ja sitten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti kakkonen, hankinnat sähköisesti näitä keskusteluja haluaisimme aloitella. Myös tekijäoikeus, teolliset oikeudet ja uudistukset sillä alalla, nämä ovat tärkeitä keskusteluja. Tiedän, että ne myös jakavat rivejä. On, on, on, ollut, on ollut aika lailla eriäviä näkemyksiä eri tahoilla näistä kysymyksistä. Mutta jos meillä ei ole selkeää oikeusperustaa, niin e- eivät sisällön luojat eikä käyttäjätkään voi maksimoida sitä mahdollisuutta, joka meille avautuu tällä alalla. Muutoksissa totta kai tarvitaan sääntöjä. Muutos alkaa jo siitä, että komissio on julkaissut merkittävän asiakirjan ja tältä pohjalta lähdetään liikkeelle. Kiitoksia kovasti. Tästä järjestetään myös merkittävä konferenssi kesäkuussa Dublinissa digi alasta varmasti haluavat, haluatte tekin, että digitaaliset sisämarkkinat menisivät eteenpäin. Tästä on jo työryhmiä. Minäkin tuen sitä, mitä Rova Koratsa Pilt totesi vähittäiskaupasta. Siinä me olemme hiukkasen vetäneet asiaa eteenpäin. Onko joku muu koordinaattori vielä? Haluatko Schwab, Gebhardt, Manders, Ryyle, Brenda Kaas voi esittää kysymyksenkin. Ryyle. Ei. Herra Schwab ja Rova Kephart ensimmäisenä. Rosport ja Mander seuraavaksi. Vendekartkin ja kuka muu sitten haluaa vielä. Herra Schwab. Naiset ensin ilmeisesti. Wenn äh, Herr Schwab also es nicht wagt... Nee, niin, kiitoksia. Äh, Hyvä, kyllä minä voin meistä nyt ensin puhua, ei siinä mitään. Arvoisa herra Bruton, ensinnäkin tervetuloa tänne. Mukavaa, että teillä on nyt puheenjohtajuus, ironina. No, ja että voimme yhdessä keskustella meillekin tärkeistä teemoista. Minähän aikoinaan esittelin tämän palveludirektiivin. Voin, että hyvin äh, äh, äh, kuvitella, että kaikki siihen liittyvä on ähm, lähellä mm, sydäntäni, että se saadaan mahdollisimman hyvin toimeen. Sitä edelsi tiukat kolmen vuotta parlamentissa ennen kuin pääsimme tähänkään kompromissiin. Muistutan, muistaisin, että, että, että teillä oli silloin yksi keppihevonen, eli tämä alkuperämaa periaate, tämä kohdemaa periaate, tämä kaikki, mitä ympäristöoikeuteen, työlainsäädäntö, tämmöisiin liittyvät asiat ovat erittäin avainkysymyksiä. Nyt sitten täytäntöönpanovaiheessa on huoli siitä, että mitä näistä, nämä oikeuksien toteutuminen voidaan varmistaa. Että äh, tässä on puhuttu aika, aika pitkälti painottunut tähän talouspuoleen, mutta sitten mitä, millä tavalla työntekijöiden oikeudet toteutuvat, etteivät ne sitten sen tule tallautuneeksi. Onko teillä jonkinlaisia ajatuksia tästä asiaa, kun ajatellaan että, että tässä vaiheessa kuultaisiin vaikkapa ammattiliittojen mielipidettä eikä pelkästään elinkeinoelämän että vain, yhtä, että vain yhtä, yhtä osapuolta kuullaisiin, osapuolta kuultaisiin. Kyllä työntekijöiden kannat ja näkemykset ovat tärkeitä minun mielestäni. Minä oikein tykä sitä, että esimerkiksi että tsekkiläiset työntekijät, jotka esimerkiksi Saksassa työskentelevät, saavat huonompaa kohtelua kuin saksalaiset. Onko teille neuvostossa ajatuksena tätä asiaa esille millään muotoa esille nostaa, koska tämä on yksi puoli, joka usein tästä keskustelusta pyrkii unohtamaan. Ähm, Puheenjohtaja, hyvä äh, ministeri, hyvä Richard, äh, kiitoksia äh, tästä pirteästä, hyvinkin innostuneesta Äh, äh, esiin tulosta täällä parlamentissa. Eilen jo kuulimme äh, koko joukkoa kollegoina, ja, ja Rotsa Pilkin äsken totesi, että tämä eurooppalainen sisämarkkina on tämän kaiken toiminnan ytimessä. Ja me, me, me, britti pääministeri muuten tässä Iso-Britannian ja Euroopan välisessä suhteessa nosti esille niin, että me tarvitsemme selkeän käsityksen siitä, että mitä jäsenmaat sitten oikein tämän, nämä sisämarkkinat mieltävät ja miten he ovat sitä hyödyntää. Meillä täällä parlamentissa pyrimme aina hieromaan kompromiss, kompromisseja kansallisten intressien yhteensovittamiseksi, mutta nämä kompromissit ovat nyt sitten asetettu, asetettu kyseenalaiseksi jäsenmaissa. minä kun olen tämän aman alan esittelijänä, millä tavalla ja, mi, ja miksi näitä nyt sitten kyseenalaistetaan kansallista tasolla, se on traagista sinänsä, koska kun me pyrimme eurooppalaisella tasolla juuri nimenomaan hieromaan, hieromaan näitä kompro, kom, kompromisseja niin, että saisimme sitten suuremman hyväksynnän myöskin kansan, kansan parissa tällä hankkeella. Eli tämän yhtenäismarkkinan hallinta edellyttäisi suurempia ponnisteluja ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin välillä niiden asioiden ajamiseksi, jotka ovat täällä avain, avainasemassa myöskin jäsen, jäsenmaiden kannalta. ja Me voisimme näitä yhteisiä kantoja markkinoida sinne suuntaan vähän paremmin. Eh, tällä tavalla voisimme kenties sitten onnistua ottamaan, tekemään, on, ottamaan edistysasteelle, jos meillä olisi yhteiset intressit eh, pelissä. Eli se, se, se, sen vuoksi ää, haluankin suhtautua toivekkaasti tähän, vaikka ette varmaan kaikkia saakkaan aikaiseksi, mitä, mitä olette luvanneet. Kiitoksia kovasti ministeri, olkaa hyvä. Vastatkaapa ja sitten Rochefort Manders. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Ehdottomasti voin tukea teidän näkemystänne siitä, että palveludirektiivin täytäntöönpanoon täytyy olla tasapainosta, laajaa, kaikilta osin. Minä olen muuten jäsenenä toisessakin neuvostossa. Aikomukseni on työmarkkinaosapuolten kanssa, liittojen edustajien, työnantajien edustajien kanssa – vastata tähän laajalta pohjalta myös ohjausjakson yhteydessä olen minäkin halukas sääntöjen noudattamaan tasapainoisesti. Ne avaavat markkinoita, mutta siinä tarvitaan myös kohtuutta. Totta kai olen samaa mieltä myös siitä, että yhden luukun periaatteen täytyy toimia järkevällä tavalla ja ymmärtääkseni komissio on kriteereitäkin jo kehitellyt, esikuvanalyysiä, kun ajatellaan, että näitä luukkuja nyt ollaan luomassa ja niitä testataan. Toivottavasti näin saadaan uutta pontta myös täytäntöönpanolle ja luodaan uusia mahdollisuuksia. Andreas, olen kyllä aivan samaa mieltä siitä, että sisämarkkinoiden hallinnointi on äärittömän tärkeää. Minulla oli muuten tilaisuus tutustua myös oman asiakirjaasi. Siinä on paljon mielenkiintoista Kilpailukykyneuvosto mielestäni on sitä mieltä, että tarvitaan hiukkasen enemmän voimaa, että tajuta mikä on kilpailukyvyn sisämarkkinoiden kasvun merkitys. Se on niistä vastuussa. Kun ajatellaan, että nyt enemmänkin näinä päivinä korostetaan vain pankkien ja rahoituksen vakauttamista, niin parannuskeinot ehkä löytyvät kuitenkin reaalitaloudesta, teollisuudesta, markkinoiden avaamisesta. Me kyllä tarvitsemme parempia rakenteita tämän täytäntöpanemiseksi. Kuten tiedät, kaudella me aiomme ottaa käyttöön myös raportointijärjestelmän Koreperissä. Se tapahtuu kausittain liittyen siis nimenomaan sisämarkkina-aiheisiin. Me toivomme, että näin voidaan keskittää ajatukset vielä paremmin. Totta kai tarvitaan yksimielisesti saavutettua edistystä näissä asioissa neuvostossa, mutta myös parlamentin kanssa. Toivottavasti tässä saadaan uutta virtaa. Uh, thank you. Hyvä. Kiitoksia kovasti. Ja sitten herra Rochefort. Hän on kuluttajaohjelmaesittelijämme. Ja sitten Manders. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, niin kuin kollegat, minäkin haluan toivottaa teille erinomaista puheenjohtajakautta. Te olette osoittanut dynamismia siinä, kuinka nopeasti olette oman äh, ohjelmanne tässä meille lukeneet. kun ajatellaan 2014-2020 kuluttajaohjelmaa, jota aiotte toteuttaa, me olemme jo tehneet paljon työtä Kyproksen kanssa puheenjohtajavaltiona. Ja totta kai tämä liittyy myös tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen unionissa. Me tiedämme kaikki, että budjettiongelmat ovat huomattavia. Ja tässä mielessä budjettirajoitustoimia suunnitellaan. Esittelijänä tässä asetusluonnoksessa toteaisin teille, että jos päätetään tällaisesta budjettirajoituksesta, niin toivon, että Irlanti puheenjohtajavaltiona kiivasti puolustaa sitä, että tälle ohjelmalle varattuja rahoja ei rajoiteta. Tälläkin hetkellä tämä kyseessä on kaikista pienin määräraha, mitä unionin ohjelmiin käytetään. Sitten toinen kysymys, hieman poliittisempi. Cameron piti tärkeän puheen Lontoossa ja hän haluaisi, että oman maansa kohdalta jäsenyyttä tarkasteltaisiin uudesta näkökulmasta. Miksi juuri nyt näin toimitaan? Me kaikki tiedämme, että Iso-Britannia on tuonut sisämarkkinoiden rakentamisen paljon. Me olemme tietoisia näistä saavutuksista. Tämä aihe on sellainen, jossa Iso-Britannia todella on investoinut paljon ja edelleenkin se toimii tällä tavalla. Malcolm Harbour on puheenjohtajamme ja hän on siitä elävä todiste. Kuitenkin kysymykseni liittyy siihen, että pääministeri näytti sitoutuvan jonkinlaisen alakartte Euroopan luomiseen ja hän toteaa, että sisämarkkinat on kyllä oikein hyvä ja hieno asia, mutta kaikki muu ei nyt niinkään. Minkälaisen analyysin te esitätte tästä kannanotosta? Minä tämän valiokunnan jäsenenä toteaisin, että minä uskon sisämarkkinoihin. Se on yksi unionin rakentamisen peruspilari, totta kai muiden ohella. Me elämme kriisiä ja me tarvitsemme lisää Eurooppaa, ei suinkaan vähemmän Eurooppaa. Minä kuulun alderyhmään ja siellä ollaan sen puolesta, että rakennetaan Eurooppaa yhä enemmän federalistisessa hengessä. Tämä on meidän näkemyksemme Euroopan rakentamisesta. Yhdyttekö te tähän näkemykseen? Okay, that's an interesting uh, question. Uh, Kiitoksia. Siinä oli kai kysymyskin. Ministeri saa itse harkita, miten vastaa. Kaikki ei ollut ihan valiokunnan asioita. Minä kyllä tulkitsen pääministerin puhetta, no ehkä samalla tapaa. En tiedä tuenko, mutta en kommentoi sen enempää. Herra Manders. Uh, thank you, Chair. And, uh, thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri. Minäkin Alden puolueryhmän koordinaattorina uh, toivon puolueryhmän nimissä teille onnea menestystä uh, puheenjohtajakaudelle. Haluaisin hiukan äh, palata minäkin Cameronin. Äh, niin hän, hän nosti yhtenä, yhtenäis, peräänkuulutti tällaista yhteydysmarkkinaosastoa, kun siellä on muita äh, kuljetukseen ja liikenteeseen ja muuhun tällaisia liittyviä kaikki meille uskottelevat ja me haluamme uskoa, että EUn toiminta nivoutuu yhtenäismarkkinoiden ympärille, jos mihinkään, mutta yhteismarkkina huippukokousta esimerkiksi ei juurikaan ole, ja tämä Alakart Eurooppa, kuten kollega äsken totesi, tuntuu häntä vain miellyttävää, mutta kyllä hyvä Euroopan tulevaisuudestakin on puhua. Ja tästä asin siltaa pitkin seuraavan asiaan. Viime vuoden toukokuussa markkinoiden 20 vuosipäivää ja siellä sitten tässä yhteydessä äh, keskuskauppamarkan kanssa äh, äh, teemme selvityksen kyselytutkimuksen 15 000 PK-sektorin yritykseen, niin siellä 65 prosenttia eivät kyenneet kuvaamaan mitään yhtenäismarkkinoiden hyviä puolia. Solvitista ei ollut yksikään sielukuulut, vaikka sen pitäisi olla yksi, yksi parhaimmin Euroopan unionissa toimivista järjestelmistä ongelmanratkaisukseen. Yksikään ei ollut tästä kuullutkaan. Ja nyt Euroopassa, Euroopassa kumminkin syydetään 200 miljoonaa tiedotukseen, enkä tässä edes puhu talonväen palkoista, vaan näistä muista kustannuksista. Eikö yhtenäismarkkinoiden salaisuuksien viestiminen kansakunnalle olisi erittäin olennaista teidänkin mielestänne. Kiitoksia. Hyvä. Pyydänpä, että ministeri vastaa kysymyksiin. Täällä on Brenda ja Le Gripkin vielä. Haluaako joku muukin vielä osallistua keskusteluun selvä? No niin, vielä sitten. Ai, herra Koferaatti. Brenda saa sanoa viimeisen sanan kun hän kerran ensimmäisenäkin puhui, eikö se ole ihan soveliasta? Selvä. No niin, vastaukset liberaaleille. No ensinnäkin olen aivan samaa mieltä tästä kuluttajaohjelman merkityksestä ja tiedän, että te esittelijänä siinä olette. Totta kai siellä on, ei ole kauheasti rahaa, vajaa 100 miljoonaa, mutta kyllä siinä niitäkin miljoonia tarvitaan olemme valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa, että yksimielisyys löytyy. Tiedämme, että siellä on joitakin avoimia kysymyksiä, erimielisyyttäkin. Tässä on vielä työsarkaa, mutta tärkeä aihe. Ja olen valmis tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa. Ehkä itsekin olen jo vanhenemassa. Olin täällä aikanaan myös valtiosihteerinä, kun Lord Coburn oli komission jäsenenä vei uudistusta eteenpäin. Epäilemättä meillä on pitkät perinteet myös näillä brittiparlamentaarikoilla, kun on rakennettu Eurooppaa ja avattu markkinoita, lisätty mahdollisuuksia kaupalle kasvaa. Olen aivan tietoinen, kun itse tulen naapurimaa Irlannista, mikä merkitys yhdistyneellä kuningaskunnalla on, olen kovin tietoinen – ajattelutavasta tuossa maassa. Ja, ja tunnen Cameronin puheenkin. Olen kuitenkin niin pitkän ollut poliitikkona, että enpä rupea kom- kommentoimaan noin lonkalta toisen maan pääministerin puheita. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jotain myönteistä tässä puheessa varmasti on, jonka pohjalta edetään. Toivottavasti prosessi niin. Britannia on tärkeä tärkeä kauppakumppani, siis ihan meillekin, jos puhun nyt Irlannin pallilta. Mielestäni on erittäin tärkeää, että me suojelemme ja arvostamme Britanniaa unionin tärkeänä jäsenenä. Manders point, um, clear... Mandersin kysymykset sitten. Totta kai sisämarkkinoiden tärkeys ja merkitys pyrintöjemme ytimessä. Totta kai se on elintärkeää. Ei sitä kuitenkaan pidä erottaa muista toimenpiteistä. Eurooppa on tasapainoinen yhteisö, joka pyrkii useilla rintamilla menemään eteenpäin. Olen tietoinen omista vastuistani monilla aloilla, työntekijöiden oikeuksissa, muillakin aloilla olen tietoinen, että tasapaino on tärkeää. Se on tärkeä osa unionia, niin että löytyy tasapaino. Ehkä löytyy jotain keinoja päästä eteenpäin, mutta ei näitä pidä erottaa toisistaan. Ymmärrän tietysti, että mainitsemanne luvut ovat kovin alhaiset, siis todellakin vähän tunnetaan kaikkia mahdollisuuksia, joita sisämarkkinoilla on tarjota olen sitä mieltä, että neuvoston pitäisi tätä miettiä. Varmaan komissiokin on. Komissiokin miettii, missä ehkä puutteita on viestinnässä. Epäilemättä tekevät paljon työtä myös jäsenvaltioiden kanssa ja ehkä näin paremmin ymmärrettäisiin jäsenvaltiossakin tätä, jos paremmin tätä noudatettaisinkin. Toivottavasti sääntöjen parempi noudattaminen, myös ajatellen palveludirektiiviä, auttaa PK-yrityksiä oman paremmin omat mahdollisuutensa. Good, thank you very much. Kiitoksia kovasti. No olisi kiva nähdä tämä teidän neuvostojen kokouksissanne kestityslistalla. Me olemme aina peräänkuuluttaneet keskittyneempää lähestymistapaa viestintää myös komissiossa, jäsenvaltioissa sekä tavaroissa että palveluissa. Kun ajatellaan viimeistä kertomusta, niin me olemme tehneet täytäntöön panosta palveludirektiivin osalta neljä mietintöjä, neljäskin on tulossa. Mutta totta kai olemme keskittyneet siihen viestintäänkin viimeisimmissä mietinnöissämme. Ehkä sihteeristö voisi antaa teille esimakua tästä Meillä on selvityskin käynnissä. Toivottavasti se on neuvoston kokouksen mennessä valmistunut. Se liittyy sisämarkkinoiden kannustimiin ja viestintään jäsenvaltiossa, että pystyttäisiin mittaamaan, kuinka paljon tästä on tietoa. Emme vain puhu valiokunnassa, me seuraammekin asioita. Rouva Le Grip ja sen jälkeen Kofferaatti. Ja Brenda Kass sanoi viimeisen sanan. Niin, kuka vielä haluaa ehkä pikku kommentti vielä Kuratsa Viltiltä. No aika paljon saitte aikaa jo äsken itse asiassa, aika avoketisesti. Rouva Le Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, käytän puheenvuoron tämän valiokunnan esittelijän ominaisuudessa, kun kyseessä ovat tullikoodiksi asiat. Tullikoodiksen uudistaminen on mukana puheenjohtajakaudella prioriteettina. Sitä olen tyytyväinen. Oikeastaan kysymyksen sijaan esittäisin tässä vaiheessa huomion, jos sallitte. Mehän olemme nyt siinä tilanteessa, että olemme uusimassa, uudelleen laatimassa tulikoodeksia ja tässä parlamentilla on oma roolinsa. Se on jo tehnyt työtään ja laatinut mietinnön. Olemme tehneet työtä vastuullisessa hengessä, järkevässä hengessä. Olemme huomioineet määräajat ja menettelyt, jotka ovat tässä tapauksessa todellakin omanlaisensa. Hyvin laajalla enemmistöllä hyväksyimme mietinnön juuri ennen joulutaukoa 17. päivä joulukuuta kenellekään varmaankaan ei ole salaisuus, että tässä vaiheessa näyttää vielä siltä, että neuvosto on vielä tässä viivyttelemässä, on hieman jäljessä omassa aikataulussaan. Kuitenkin aihe on teillä prioriteettina mukana. Vetoaisin Irlantiin, että se käyttäisi hyvää tahtoa ja myöskin mahdollisuuksia coachata, jos nyt tällaista ilmaisua saa käyttää, coachata jäsenvaltiota niin, että kaikki kantaisivat vastuunsa. Ja mahdollisimman nopeasti voisimme saada tietoomme neuvoston kannat. Tätähän me olemme jo odottaneet varsin kärsimättömästi. Jos voisitte toimia niin, että tämä aihe saataisiin valmiiksi määräajassa, joka meille on asetettu. Meillä on todellakin tiukat määräajat, eli 24. kesäkuuta astuu voimaan tämä uusi järjestelmä, joten kaikkien täytyy todella tehdä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti omaisuutensa työstä. Jos sitten me parlamentin jäseninä saisimme tietomme neuvoston virallisen kannan mahdollisimman nopeasti, niin voisimme luottaa Irlantiin puheenjohtajavaltiona käytännönläheisyyden hengessä ja tehokkuuden hengessä niin, että näkökulmia voidaan lähentää. Ja sitten päästään sellaiseen sopimukseen, joka on hyödyllinen ja eduksi kaikille. Emme tietenkään halua, että kenenkään näkemyksiä tässä syrjäytetään tai asetetaan sivuun. Tämä on jonkinlainen vetomus sen puolesta, että voisitte käyttää kaikki mahdollisuudet vaikuttaaksenne siihen, että todellakin päästään eteenpäin. Me olemme toimittaneet kopiomme eteenpäin 17. joulukuuta. Kiitos. Herra Koferaatti. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, Haluaisin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni, kun teillä on pitkä kokemus. Olette nyt työ- ja yritysministeri, mutta olette muissa tehtävissä ollut myös. Minusta vaikuttaa siltä, että jos ajatellaan, mistä kenkä puristaa nyt Euroopassa, jatkossa te tiedätte varsin hyvin, että meillä nyt on sisämarkkinat, ja sen pitäisi olla yksi edellytys sille, että voitaisiin jokaista osaa tehostaa sisämarkkinoilla ja saada yhdenmukaisuutta aikaan myös kilpailuoloissa, myös vaurauden jakamisessa yhdenmukaisuutta ja ylipäätään käytännössä säännöissä yhdenmukaisuutta, kun ajatellaan meidän vastapuoliamme, eli kansalaisia, kuluttajia. On muitakin kansalaisia. Jos ylipäätään ihmiset voivat olla vain kansalaisia, mutta ovat myös työtä tekeviä ihmisiä, naisia ja miehiä. Me olemme törmänneet usein sellaiseen ongelmaan, kun olemme keskustelleet teemoista, jotka siis liittyvät varsinkin tämän valiokunnan toimivaltaan, niin se ongelma, että meillä ei ole oikein yhdenmukaisuutta materiaalisissa oloissa, joissa yritykset toimivat, tai sitten missä oloissa työtä tekevä väki elää. Nimittäin valitettavasti aina oikeuksia ei noudateta. Ajatellaan esimerkiksi tätä koko ketjua, ihmisten oikeuksia, työ liittyviä oikeuksia ja sitten kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia. Se, että ei noudateta oikeuksia, niin se tietenkin luo muutoksia – joka saattaa johtaa epäreilyn kilpailuun. Paitsi, että konkreettisesti saattaa myös loukata ja haitata ihmisiä ihan yksityisessä elämässäkin, jos ajatellaan, mitä pitäisi taata ihmisille Euroopan unionissa. On vaikea tietenkin yhdenmukaistaa tätä koko kirjoa oikeuksia, eikä se kuulu yhden valiokunnan toimivaltaankaan pelkästään, mutta minä uskon, että jonkinlainen keino koordinoida toimia jotka erityisesti koskevat tätä puolta, niin olisi aika hyödyllistä. Se voisi olla ehkä jonkinlainen komitea tai valiokunta tai alavaliokunta, joka käsittelisi näitä. Minä haluaisin kuulla teiltä tästä. Oletteko sitä mieltä, että ehkä liikaakin toimintaa, tavallaan oikeuksien kohdalla vajetta? Ja jos ajatellaan, mitä työtä te teette meidän rinnallamme, niin eikö olisi tarpeen löytää jonkinlainen alue, jossa oikeuksia tarkasteltaisiin, tulkittaisiin yhdessä eikä erikseen levällään vain toimivallan pohjalta. Siinä oli haastetta. Teidän täytyy lähteä puolelta. Täällä on vielä pari rouvaa, jotka halusivat puhua, mutta jos ihan lyhyesti Koratsa Bilt, ihan lyhyt kommentti. Kiitos puheenjohtaja tästä anteliaisuudesta. No niin, vielä palveludirektiiviin. On arvioitu, että 2,6 prosenttia Euroopan BKT voisi kasvaa tätä kautta. Sanoitte, että te tuette komissiota sen tekemässä työssä. Oikein hyvä, koska siellä puhutaan nollatoleranssista. Mutta haluaisin saada teistä myös jonkinlaisen sitoutumisen kun ajatellaan jäsenvaltiota, meillähän on työryhmä, joka työstää palveludirektiiviä ja on mukavia diplomaattisia muotoiluja siitä, että ei lähdetä tässä sormella osoittelemaan ja syyttelemään ketään. Toivoisin, että Irlanti puheenjohtajavaltiona ryhtyisi aloitteisiin, olisi aloitteellinen. Meillä on nyt vertaisarviointia ja on yhteys tähän ohjausjaksoon. Voinko luottaa teihin, että tekisitte jotakin hieman enemmän? Prendergast. Sitten Rova Prendergast viimeisenä. And once again I just would... Kiitos puheenjohtaja. Vielä kerran kiitokset ministeri siitä, että olet täällä meille sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokuntaan tulleet puhumaan. Niin, ja tehän nyt sitten johtatte, viitoitatte neuvoston, neuvoston työtä. Tulette tänne kivitettäväksi, vaikka se nyt tulekaan meille kansanperinteissä mukana, mutta me, me tässä sisämarkkinakysymyksissä haluamme tarjota kansalaisemme tilaisuuden ö, hoitaa elinkeinoa, harjoittaa elinkeinoa ilman turhia esteitä pitkin Eurooppaa. Ja tässä tietysti Irlannilla on avainasema, kun jatko tulevaisuuden vaurautta sitten rakennamme. Taloushallinnon hallinnon puutteet vetävät mattoa tähän asti sen työn alta, jos, ei sinne ole, jos emme ole tarkkana. Ja kun ajatellaan tämän yhtenäismarkkina-asiakirjan kakkosen loppuun saattamista, se, se voi inflaatiot ja yleiset, yleiset säästötoimet ja vyönkiristykset ovat ajaneet kaikki jäsenmaat ahtaalle, ei vain meidän maatamme. Ja koska jäsenmaathan käyvät eniten kauppaa keskenään, ja tässä saatamme päätyä tällaisen monen, monen kertaan päällekkäisiin, päällekkäiseen yhtenäismarkkina-asiakirjaan Teillä nyt on sitten tärkeä tehtävä tässä toimia luotsina. Ja näinpä haluankin kysyä, että e, miten näette yhteistyömahdollisuudet ECOFIN ministerien kanssa tässä tällä saralla. Ja minä olen varjoesittelijänä tässä elektroniikka dossierissa. Eh, millä tavalla eh, te näette sen etenemismahdollisuudet? Kiitoksia, kiitoksia vielä kaikille, myöskin muille, jotka ovat esittäneet kysymyksiä. Eh, kiitoksia, no niin, viimeinen vastaus. Kiitoksia kovasti. Rovalo Gripotti esille tullikoodeksi asia, joka on tärkeä. Olen ymmärtänyt niin, että kyllä neuvosto on saamaan jotain aikaan määräaikaan mennessä. Me olemme työryhmissä tehneet tiivisti töitä. Olen tietoinen kyllä parlamentin työstäkin ja siinä on saavutettu ennätystuloksia tulliunionin osalta muutenkin. Tämä vain osoittaa, missä määrin parlamentti on sitoutunut tekemään yhteistyötä. Me olemme kyllä innokkaita saamaan tuloksia määräaikaan mennessä 24. kesäkuuta mennessä muistaakseni valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin kanssakin. Avoimia kysymyksiä toki vielä on, tiedän. Jotkut ovat ehkä teknisempiä, vaikeitakin, mutta kyllä olemme sitoutuneita pitämään kiinni määräajasta. Me olemme keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa ja kaikkea teemme aika hyvin, se on rohkaisevaa. Niin, joo, tässä tuli muitakin tärkeitä kysymyksiä. Jos nyt ajattelen itseäni toisessa roolissa, niin kyllä me olemme toimeenpanemassa kysymyksiä, jotka liittyvät työntekijän lähettämiseen, eläkeiden siirrettävyyteen, ammattipätevyydet. No, tämä kuuluu myös teidän Ne. Nämä ovat osa tätä tasapainoa niin, että työntekijät eivät joudu riistettyiksi, kun tekevät työtä muissa jäsenvaltioissa. Myönnän, että tasapaino on löydettävä. Kun ajatellaan toimenpidekirjoa, jota Euroopan unionissa sovelletaan, ja kun me siis avaamme markkinoita, mutta pitäisi myös olla oikeudenmukainen. Olin työllisyysvaliokunnassa tänään aamupäivällä ja siellä se tuli vahvasti esille. Totta kai minä näen kolikon molemmat puolet. Se on etuoikeus minulle ja olen innokas saman aikaan edistyssä molemmilla rintamilla. Niin, tunnustan sen, että tarvittaisiin täytäntöönpanoon lisää monta. Pohjoitivalta kyllä olisi kiinnostunut saman aikaan ehkä avoimempaa vertailua myös edistyksessä. Puheenjohtajavaltio ei tietenkään, no me pidämme puhetta, emme tietenkään ole muussa roolissa neuvostossa, kun sielläkin on niin monenlaisia näkemyksiä, jotka meidän on saatettava yhteen. Olen tietoinen siis siitä, että kunnianhimoa tarvitaan, kuten totesit, mutta yhtä lailla tiedän, mitkä ovat reunaehdot näissä viroissa. Kilpailukykyneuvosto kyllä on halukas toimimaan vielä enemmän tällä alalla. Kiinnostusta löytyy. Kiitos Brentecastille ystävällisestä sanoista aivan tässä alussa ja nyt lopussakin. Te olette ottanut esille tärkeän kysymyksen, joka liittyy tasapainoon ja elpymisen strategiaan, korjauksiin. Meidän teemamme on vakaus, kasvu ja työpaikat, eikä kyse pelkästään talousarvion tai pankkialan vakauttamisesta, vaan kasvu saa yhä enemmän huomiota. Se on ihan yhtä tärkeää. Ehkä tänä vuonna on muutosta tulossa myös ohjausjakson osalta lähestymistavassa. Myös EPSKossa, neuvostossa, tämä saa isomman sijaan. Me erikseen mietimme näitä asioita, jotka vaikuttavat työministeriöiden toimintaan. ECOFIN ja EPSCO kumpainenkin haluavat taata, että molemmin puolin eri huolet huomioidaan. Ei ole kyse joko tai tilanteesta. Talousarvon vakauttaminen on välttämätöntä, mutta yhtä välttämätöntä ovat myös välineet, että saadaan uusia mahdollisuuksia saadaan investointeja, jotka eivät pelkästään alijäämään perustuu, avataan kauppaa. Nämä ovat strategioita, joita on vietävä innokkaasti eteenpäin. Yhtä lailla markkinoiden puutteita täytyy korjata. PK-yritykset myös taistelevat pankkien kanssa. Totta kai markkinat ovat epäonnistuneet PK-yritysten kohdalla. Eli tässä on iso kirjo toimenpiteitä, joita rinnakkain täytyy toteuttaa. Siitä se tasapaino löytyy. Totta kai tässä soudataan ja huovataan poliittisestikin, mutta kai ymmärrätte, että meidän täytyy tarkastella isoa kirjoa välineitä, jos haluamme saada kunnon elvytystä aikaan. Uh, well, minister, thank you very much. Kiitoksia kovasti, että tulitte tykömme. Meillä oli todellakin laaja keskustelu kuten aluksi totesin, se mikä meihin on tehnyt jo vaikutuksen kaudellaan, että kollegat har, har, hallitsevat hyvin yksityiskohdat, paitsi kokonaiskuvankin. Kuten totesitte aikaisemmin, tässä halutaan elvyttää taloutta Euroopassa ja me olemme tietoisia myös tästä, koska meillä on oma osamme. Mutta yhtä lailla pitkällä aikavälillä täytyy jotain tehdä. Ajatellaan tunnustamista, tullikoodeksi, ja niin edelleen. Niin tässäkin tarvitaan tuloksia lyhyessäkin ajassa. Olen ilahtunut siitä, että niin moni varjoesitteli ja esitteli oli täällä paikalla. Toivomme näkemämme toistakin teidät, mutta joka tapauksessa ehkä muissa yhteyksissäkin voimme tavata eri tilaisuuksia, joita järjestätte. Tästä on lyhyt lento minun kotiistani Dubliniin Toivottavasti voin aktiivisesti tulla teidän luoksenne edustamaan valiokuntaa. Kiitoksia siis, että tulitte. Varmasti jäsenet haluavat myös nyt suosion osoituksen kiittää tästä vierailusta. Uh, Ah, uh, <laughs> he can have the floor later. It's uh, to congratulate you personally. But, um, uh, so, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Viimeinen asiakohtaamme julkisessa osuudessa. Meillä on toivottavasti 7.15 myös koordinaattoreiden kokous suljetun ovin. Eli Iltapäivän aiheena on käydä julkinen keskustelu ennen huomista äänestystä kompromissitarkistuksista toisessa osassa tässä Mark Tarabella vetämässä isossa hankkeessa yleiset julkiset hankinnat. Me olemme aika hyvin hoitaneet äänestykset ennen joulua. Viime kerralla jo oli puolessa välissä mennään. Eli huomenna toimitamme toisen puolen äänestyksestä. Olen iloinen, että Taravella on paikalla. No pari varjoakin. Engel ja minä itse. Ryyle, ei kun kolme varjoa. Liberaalivarjo ei. Kreutzmann on jossain siellä takana. Ehkä hän tulee myöhemmin. Tässä odotellessa esittelijämme saa puheenvuoron kertoa, missä mennään kompromisseissa tai mitä muuta hän haluaa ottaa esille ennen huomista äänestystä. Herra Taravella, olkaa hyvä. Merci, euh, cher président, cher collègue. Kiitos. No, tällä kertaa homma oli vähän helpompi kuin ennen joulua, koska me nyt äänestämme toisesta osasta tässä erityisaloja koskevassa, eli vesi, energia, liikenteen ja postipalvelut, jos joku on unohtanut. No tässä on samankaltaisuutta kahden tekstin välillä, niin olemme, voimme yhdenmukaisesti toimia. Näin olemme pystyneet tekemään myös esityksen, jossa on kompromissit alakohtaisesti hoidettu myös perusasetuksen ohjelta. Siitä äänestettiin 18. joulukuuta ja meillä oli parin johdantokappaleeseen tarkistusta, mutta valtaenemmistö hyväksyttiin 91 tarkistusta, joskus isommalla äänestämällä, pienemmälläkin, mutta kuitenkin äänestyksen osalta IMKossa. Tämä hoidettiin 18. joulukuuta. Sitten tässä on vähemmän kompromisseja tällä kertaa, koska tässä on eri teksteistä kyse. Tässä liittyy nyt erityisaloista, kyse erityisaloista, jotta voitaisiin saada varsin paljon kompromisseja aikaan, jotka olivat jo yleisessä direktiivissä, niin me olemme kompromissista äänestäneet yhtenä ryhmänäkin. No, kompromissi kompromissilta kuitenkin, ei niitä niin paljon ole. Nimittäin ehkäpä minä olen yleensä hyvin avoimin mielin. Minä olen ikään kuin simpukka avaudun auliisti, mutta joskus sulkeudunkin. Olen pahoillani kollegoille, jotka halusivat kohta korvatäynnyksen. Siis kyllä minäkin olisin niitä halunnut, mutta en tehnyt. Ihan vain siitä syystä, että kun meillä oli selkeä äänestystulos, olisi hyvä ollut jäädä siihen, ettei syyttä suotta ruveta avaamaan keskustella uudelleen. Kyllä minäkin olisin halunnut avata jotain, mutta en tehnyt. Tästä syystä paremminkin aika halutun olin avaamaan keskustella uudelleen Moni muukin on samaa mieltä tästä. Pyydän teitä ymmärtämään. Ehkä neljä erityiskohtaa ottaisin esille. 27 ja 8 artikloista ne liittyvät toimiin, jotka ovat kilpailulle alttiita suoraan 11 artikla 25 tarkistuksessa, ne, jotka liittyvät alakohtaisiin poissulkemisiin, mielestäni ne ovat sellaisia artikloja, joissa ei kompromissia löytynyt mutta minun mielestäni se kuitenkin tukea, ainakin minä sanoisin näin, sellaisia tarkistuksia, jotka sulkevat pois tiettyjä toimia tietyissä erityistapauksissa 27 artiklan mukaan, jos on kyse kilpailulle altista alasta, yksikön, jonka pitäisi todellakin päättää tarjouksesta, voi pyytää, että direktiivi ei noudatettakaan. 28 artiklassa oma menettelynsä

mutta siinä ei huomioida ollenkaan, että tarvitaan myös kaupallista strategiaa ja sen kehittämistä. Haluaisin, että 11 artiklaa tuettaisiin minun tarkistunut 25 pohjalta. Ajatellaanpa postia. Tiedän, että jotkut postit haluavat jäädä soveltamisalan ulkopuolelle direktiivissä, mutta sitä en hyväksynyt, koska, koska on kyse osin julkisista yksiköistä, osa yksi, yksityistetty julkisesta palvelustakin on kyse, joskus valtiokin hoitaa ne palvelut, mutta se, että osa sen toimista annettaisiin yksityisille yrityksille, jotka ovat aina olleet yrityksiä. UPS voi paketteja toimittaa. Ei tietenkään voi olla niin, että posti joutuu tarjouskilpailun järjestämään, jos se ostaa pakettiauton, koska kuitenkin tämä kaikki on osa kaupallista strategiaa. Ja voidaan tietenkin tätä pidä haittana. vielä tässä yksi esimerkki. Niin halusin, että tuettaisiin tätä tarkistusta 25 muita lailla. Sitten 22 artiklat, muut yritykset, tähän yhteydessä olevat yritykset, on klassinen artikla ja, ja siitä on kompromissi löytynyt, mutta se liittyy myös toimilupadirektiiviin tavallaan. Siinä FIFON esittelijänä me olemme olleet yhteydessä myös, että olemme johdonmukaisia näiltä osin kompromissi on samansuuntainen kumpaisessakin direktiivissä. Sitten kolmanneksi 82 variantit ja sitten myös direktiivin erityisluonne näillä aloilla niin, että olisi joustomekanismeja olemassa vaihtoehdoille niin, että saada liikkumaan varaa, ettei, ettei jos ajatellaan työmaat, joka on käynnissä, että siinä tulee ongelmia, kun tämä kilpailu järjestetään. Tässä tarvitaan joustoa. Se on ihan järkevää. Liitteessä kolme vielä toteaisin, että komissio on viitannut myös rahtiliikenteeseen, joka jäisi direktin ulkopuolelle, koska se on kilpailulle altista alaa. Ehkä siellä on jotain unohduksia, virheitä, Siinä on oma direktiivinsä jos viitataankin tekstissä, komission viimeisimmässä kertomuksessa 2013 markkinoiden yhdentymisestä, niin siinä on puhuttu, että vuodesta 2010 tämä on ollut kilpailulle avointa. Tässä on kyse myös raiteilla tapahtuva rahtiliikenne. Eli tässä tarvitaan rahtiliikenteen viittaus liitteessä. No niin, ei sen enempää puheenjohtaja. Korostaisin vain, että olemme tehneet tätä hyvässä hengessä. Olemme olleet yhteydessä myös komissioon. Tässä neuvottelijoilla on hyvät, hyvä pohja. Tapasin myös Iranin ministerin. Hän halusi minut nähdä. Me tapasimme lounaalla. Ei siinä neuvoteltu, ihan vain tavattiin, oltiin yhteydessä, mutta se osoittaa, että neuvostokin on halukas menemään eteenpäin niin, että tämä nopeasti voidaan solmia toivottavasti hyvällä tavalla niin, että totta kai saadaan lyötyä lukkoon parlamentin kanta mahdollisimman tiukkana, mutta yhtä lailla, että me toivomme kaikki, että kuten alusta alkaen olemme toivonneet, ja sitä paitsi tästä suoraan keskustella menettelystä juuri nyt, mutta minä suosittelisin sellaista menettelyä, että ehkä menisimme mahdollisimman nopeasti kolmikantaneuvotteluihin. Ei se tietenkään minun päätettäväni ole, Siinä ovat muutkin mukana, mutta nyt hedelmä on kypsynyt niin, että se voidaan poimia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia todella paljon tästä yhtiöverosta. No ainakin minä olen sitä mieltä, että hahmotitte myös erityispiirteet ja muutkin näissä hankinnoissa. Tämä näkyy kompromisseissakin. Ja sitten lyhyt kierros kommenttia varten varjoesittelijät Engel, Kreutzmann, Ryyle ja minäkin sanon muutaman sanan esittelijänä ja Rova Gebhardt ehkä saa myös suuvuoron. Herra Engel. Euh, Puheenjohtaja, voin olla hyvin, hyvin lyhyt. Ensinnäkin Ystävä ja kollega Mark Tarabella on lähestulkoon kaikki jo sanonut, mitä vielä tässä vaiheessa menettelyä oli sanottavakin. Korostaisin sitä, että me olemme saaneet aikaiseksi huomiseen äänestyksen tekstin, joka niin laajasti kuin mahdollista on linjassa sen kanssa, mistä jo tammikuussa olemme äänestäneet suuresta julkisia hankintoja koskevasta tekstistä. Näin pääsemme varsin nopeasti ja varsin mukavasti eteenpäin samalta perustalta, joka oli pohjana myös aiemmalle työllemme. Tietyt asiat eivät olleet mahdollisia, vaikkakin tietyt etujärjestöt sitä olisivat toivoneet. Selavi, niin kuin sanotaan, näin on. Mutta ei se tietenkään tämän tekstin täytäntöönpanoa kokonaisuudessaan estä. Ei tähän ole mitään lisättävää siihen, mitä Mark Tarabella jo sanoi tästä asiasta. No menettelytavasta. Huomenna äänestyksen jälkeen sovimme siitä. Ja uskoisin, että siltä perustalta, mistä olemme puhuneet, lähdetään liikkeelle, eli kaksi äänestystä. Ja tässä voidaan edetä mahdollisimman tehokkaasti. En usko, että kukaan täällä joutuu pettymään tai petän ketään toteamalla sen, että me kaikki olemme jo jossain määrin väsyneitä. Vaikkakaan tämä ei ollut mahdollista saada ikään kuin joululahjaksi ennen joulua, niin ehkä nyt sitten päästään ennen pääsiäistä lopputulemaan yhdessä, kun etsimme niitä suklaamunia. Yeah, well, I hope so as well. Niin. Minäkin toivoisin, että kun kevät kukat alkavat kukkia, niin meillä on uusi direktiivi käsissämme jo. Herra Kreuzmann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän, kiitän esittelijää, varjoesittelijöitä, sihteerit, sihteeristöä, kuten Kolle Tarabella todennut, on saatu työstetyksi kompromissi teksti sen yksityiskohtista, ei sen enempää, mutta Tarabelli totesi, että tämä sektoraalinen ää, ää, mietintö ää, on nimenomaan nyt sitten ää, näitä ongelmia, joita äsken täällä mainittu, että olemme äänestäneet näitä vastaan aikoinaan, ja meillä on samat ongelmat edelleenkin, niin joudumme, joudumme silti ne sitten sinne torjumaan, mitä ajatellaan tällä tässä on vähän tarkoitettu monissa, yhtey- monissa yhteyksissä. Me emme kykene tukemaan tätä, koska tässä on tätä byrokratiaa en, entistä enemmän. Me, meillä on komission ehdotus tässä pohjana koskien näitä parempia vaihtoehtoja näihin hankintoihin. Me, meidän on oikeasta Tarapella haluaisi tähän kolmikantaan heti ja siinä onkin selkeitä vaihtoehtoja sitten tarjolla. Ja se on äh, äh, äh, järkevä, järkevä vain siinä tapauksessa, että jossa on selkeä kanta sitten valiokunnalta, eikä vaan jossa vain muutama sora ääni kenties. Me haluaisin mielellä, mielellämme tietysti Äh, äh, äh, tyydyttää näitä, jotka sitä haluavat, mutta myöskin parlamentin kanta on, on tärkeä. Me, jos on komissiokin meitä tukenut, komissiota ole tukeneet, mutta vastaavasti sitten täysistunnossa todettu, että emme tätä halua, eikä neuvostokaan sitä halua. Eli sillä se on ihan turhan aikaista lähteä sinne käymään. Silloin me voisimme joutua pari neuvotella sitä ihan eri lähtökohdista komissiolle ja, ja neuvostolle todeta, että meillä on tässä enemmistö takanamme ja me että olemme oikeastaan saaneet aika hyvän tuloksen aikaiseksi. Vetoankin nyt, että kun tämä kun valiokunnassa on hyvinkin ristiriitainen lopputuloksessa pitäisi äh, sitten äh, äh, vastaavan täysistunnossa ajatellaan, tässä on, meillä on mahdollisuus sitten puheenjohtajalla tätä vaatia suoraan. Meillä on hyvät argumentit tässä täysistuntoäänestystä silmällä pitäen jos ajatellaan tätä tulevaisuutta, ajatellaan Euroopan parlamenttivaalien aikassa jälkeistä aikaa, se, jos, jos täysistunto haluaa jotakin, niin se on sitten sen vaalien jälkeisen päätöksen asia. Minä tiedän, että komissio haluaa tähän äh, samaan kelkkaan hypätä, mitä niin hän äh, komissio tässä käsintä liikuttaa. Se on siellä kuitenkin päätökset tehdään ihan eri pohjalta kuin mitä me valiokunnassa mahdollisesti olemme päät, päättäneet. Tässä on, nämä olet minun huomioni, tässä on komissio on nyt saanut hyvää evästystä kyllä. Okay. Well, um, thank you for uh, you're to somewhat preempting the discussion tomorrow, but... Um... No niin. En ennakoi tässä sen enempää tuloksia. Puutuun kyllä siihen. Olen, olen pyrkinyt olemaan kovin puolueeton tässä. Se on tehtäväni myös puheenjohtajana Rova Ryle. Neutral, und ich möchte Herrn... Minä äh, en mikään puolueeton ole. Ja minä tuen Kreutzmannia suora ja SNDtä ja, ja tavallaan vetoaisin, että muistaisivat, että, että tässä aiemmin tässä yhteydessä todenneet, että, että siis sosiaalidemokraatit ovat painottaneet sitä, se, miten tärkeää on, että tässä on tällainen, noudatetaan demokraattista menettelyä, kun tässä on tällaista poliittisesta poliittista lähestymistapasta, jos emme se kykene sitä sitten osoittamaan, jos on todeta, että kumminkin on pelissä 20 prosenttia koko Euroopan PKT. Tällä on nyt ihan selkeä, tärkeä merkitys. Ja, ja nimenomaan tällä, tämä mielessä pitäen on entistä tärkeämpää noudattaa demokraattisia eh, demokraattisia perokkaita, ettei välittömästi sitten hypätä mihinkään kolmikantaneuvotteluihin. Täytyy, että silläkin, olla, silläkin voi olla seurauksvaikutuksensa, että mennään suoraan täysistuntoäänestyksen sitten. Tämä, tämä pitäisi se olla välivaiheena, eikä suoraan lähdetä mihinkään kolmikantaneuvotteluihin valiokuntaäänestyksen perusteella. Ja sitten kun on, on suuri enemmistö täällä takana, niin se on sitten jo eri asia. Mutta jos kaksi kolmasosaa ryhmistä ja äh, tukematta tai ei anna tukeaan tälle, niin se vallankaan silloin ole järkevää lähteä. Emme, emme ole moni, äh, monistakin asioista eri mieltä edelleenkin, miten julkinen, julkinen kumppanuussuhde esimerkiksi äh, määritellään, tai miten vasta, vastavuoroisuus tai, tai äh, näiden suuryritysten osa, osalta olemme niin ikään eri linjalla Ja olen äh, sitä mieltä, että vielä käytäisiin täysistuntokeskustelu tästä laajapohjaisesti ja sillä tavalla parlamentin asema äh, vahvistuisi ja näin voisimme sitten äh, täysistunnon äh, päätöksen voimin lähteä sitten näihin jatkokeskusteluihin. Muussa tapauksessa olemme tosi heikoilla. Well, thank you very much uh, to everybody. I mean... Kiitoksia kaikille tehnyt selväksi, että nyt vaihdan pallia varjosittelijän pallille. Varmasti tiedät, että viime kerralla mekin äänestimme tyhjää. Me näkymämme siis loppuäänestyksessä prosessia tukimme ja Taravella tietää, miten me osallistuimme myös suurimpaan osaan kompromissitarkistuksista, mutta huomasimme vain, että no ei ole mikään yllätys varmaan, että vastustimme vastavuoroisuusperiaatteen mukanottamista viimeksi. Olemme sitä mieltä, että tämä aliurakointimääräykset, no en perusteluja ruveta toistelemaan, mutta ei siinä asianmukaisesti käsitellä asioita, joita tarpeella haluaa käsitellä. No, ei se, no ehkä sitä on jotenkin käsitelty ongelmaa, mutta ehkä ei asianmukaisella tavalla meidän mielestämme. Ylipäätään olen tyytyväinen siihen, että me olemme onnistuneet liikahtamaan eteenpäin niin, että ensinnäkin yhdenmukainen lähestymistapa on direktiiveissä säilynyt, varsinkin, että kun ajatellaan hankintojen erityispiirteitä suuremmissa hankinnoissa varsinkin ja sopimuksissa, niin hyvä, että Taravelan omissa tarkistuksissa on näitäkin kysymyksiä käsitelty, siis erityispiirteitä eri tyyppisissä sopimuksissa ja niitä rakenteissa sen on nähtävissä tässä direktiivissä. Sitten, mikä on ensimmäinen, seuraava vaihe tässä prosessissa, niin varmastikin meidän täytyy ensinnäkin olla selvillä, mikä on neuvoston kanta. Jos me haluamme mennä neuvottelemaan, meidän täytyy tietää, että siellä on neuvotteluhaluinen kumppani. Ministeri teki nyt selväksi tänään, että näin he haluavat, mutta yhtä lailla me tarvitsemme vielä muodollisesti jonkinlaisen tekstin. Totta kaikki on kovin salaperäistä. Tekstejä kyllä liikkunut ympäri ämpäri. Se, että valiokunnan jäsenet nyt joutuvat tekemään päätöksen. Ja nyt palaa puheenjohtajan pallille. Halusin vain tällaisen kannan nyt ottaa, koska aion myös vetää neuvotteluja noudata teidän ohjeitanne. Mutta nyt minusta ratkaiseva on, miten meidän kantamme suhtautuu neuvoston kantaan, kun siihen vaiheen päästään. No, kai se tiedetään. Olemmeko sitä mieltä, että me pystymme pitäytymään parlamentin kantaan? Koska jos ajatellaan neuvoston poliittista suuntautumista, niin se ei välttämättä vastaa meidän. Siinä keskeisimmät kysymykset. Sitä paitsi me olemme aivan selvillä siitä, että me haluamme selvää kohennusta julkisiin hankintoihin. Meidän mielestämme olisi hyvää työpaikkojen, talouden, pk-yrityksen kannalta, myös ajatellen innovaatioyrityksiä, ajatellen ympäristöäkin, saamme vihreämpiä ratkaisuja. Se olisi hyväksi myös kaikille niille, jotka työskentelevät näiden työnantajien parissa. Siellä on tarpeella pannut joitakin takuitakin mukaan tärkeitä saavutuksia kaikki siis. Ja nyt täytyy vain miettiä, miten tämä saavutetaan, miten nopeasti. Ja kuten Ruva Ylläkin korosti, että ei mitenkään peitellä tätä. Eli se täytyy tapahtua julkisesti. Jos muistatte, niin kuluttajaoikeusdirektiivissä meillä oli erilainen kanta kuluttajaoikeuksiin, kun menimme neuvottelemaan – neuvoston kantana aika etelä meidän kannastamme. Herra Schwab muistanee tämän. Mutta me teimme erilaisia asioita neuvottelujen alussa neuvoston kanssa oikeassa vaiheessa sitten vahvistaaksemme neuvotteluasemaamme äänestimme. Haluaisin muistuttaa nimittäin, jos menee äänestämään täysistunnossa jostain, niin sen jälkeen on vain vähän aikaa neuvotella enää. Jos olen oikeassa, niin viitisen viikkoa tässä yksikön päälliköltä saan vahvistuksen. Vaikkakin on tärkeää myös ajan kanssa painostaa tulosten aikaansaamiseksi, niin minä en halua, että me joudumme myös tinkimään laadusta ajatellen lopputulosta. Tasapaino täytyy löytyä. Eli voi olla, tässä löytyy joku puolivälin ratkaisu, kuten Ryölle totesi, että julkisuutta tarvitaan, mutta ehkä alustava kierros neuvotteluja tarvitaan sen selvittämiseksi, miten lähellä kannat ovat. Näin saadaan lisätietoja päätöksentekoa varten. Mutta tässä nyt ajattelen ääneen menemäänkin ilman, että suosittelen yhtään mitään. Toivottavasti tästä on hyötyä. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että olemme merkittävästi kyllä päässeet kannussa eteenpäin. Olen iloinen että voidaan huomenna tämä lyödä lukkoon äänestyksessä. Huomenna se on tärkeä aikataulun kannalta. Käytännöllisesti ajatellen prosessi pitäisi vuoden loppuun mennessä saattaa päätöksessä, niin se nyt ihan realistinen ole. Ajatellen tätä sisämarkkinapakettia, mutta olemme kuukauden myössä ehkä. Mutta jos ajatellaan tätä urakkaa kaiken kaikkiaan, äänestyksiä ja muitakin, niin me olemme olleet kyllä valmiita tekemään työtä saadaksemme tuloksia aikaan. Eli tässä ei ole mitään karuttavaa. No, Rova Gebhardt, haluaako joku muu? Haluaako joku se Valro vielä sanoa jotain? No, Rova Gebhardt ensin. Engel, Kreutzmann haluat vielä ja Schwabkin ja Ryyle. Eli kaikki haluavat toistamisen puhua. <laughs> No, ehkä minäkin, minäkin sitten vielä joudun tarttumaan toisen kerran mikrofoniin. En minä nyt, ennakoida huomisen päivän keskustelua, mutta sen verran vain, että minun ryhmäni sitten äänestyksen mittaan päättää jatkotoimista, riippuen tietysti sitten äänestyksen tuloksesta. Katsotaan, mitä sitten tehdään. Se on varmaan ihan selvää. Ja nyt on ihan liian aikaista lähteä lyömään kantoja lukkoon. Muistuttaisin Rava Ryyliä kuitenkin mieluusti siitä, että hän aina se täällä tukee minua täällä valiokunnassa, mutta koordinaattorin kokouksessa ei että, että minä en esimerkiksi sano, että haluan mihinkään ensimmäiseen käsittelyyn, vaan suoraan täysistuntoon. Niin, mm, ja, ja, sitten nyt on ihan toista mieltä taas. Tulkoon tämäkin nyt selväksi. Että kannat vaihtelevat tähän paikasta riippuen. Mutta kiittäisin kumminkin ää, lämpimästi esittelijä Mark Ää, ää, ää, ää, ää, Tarabellaa ja Engeliä tässä vieressä. No. No niin, anteeksi, että tässä äh, äh, äh, äh sotkin teidät erään toiseen, tois, erääseen toiseen henkilöön, on melkein sama nimi kuin teillä. Niin, kumminkin kiittää oikein hyvästä yhteistyöstä teitä, teitä molempia. Tiedän, että ettei tämä ollut kovinkaan helppoa meillä paik- osallistujille löytää kompromisseja Varjoistelen kanssa, että sellaisen linjan löytäminen, joka saisi enimmäisten valiokunnassa taakseen, että, että se kuitenkin sitten saavutettiin näinkin monimutkaisissa hankalissa kysymyksissä, oli hyvä saavutus jo sinällään. Ja tässä äh, liberaalit ja, ja vihreät äh, arvostelivat ankarasti näitä seikkoja. Ja nyt, äh, me, nyt sitten meillä sosiaalidemokraateille on erittäin tärkeää, että, että kun että kun me sitten määrittelemme työolosuhteista ja muista tällaisista, ne koskevat paitsi pääurakoitsijaa, myöskin aliurakoitsijaa, Eihän se muuten, mitä hyötyä siitä, jos pääurakoitsija sitten pitäytyy niissä, mutta sitten ne, ne varsinaisesti, jotka työntekevät, polkevat, eivät näitä oikeuksia ja velvollisuuksia tai eivät kallista niille korvaansakaan. Minusta se on yksi seikka, joka on tässä Mark Taravellan mietintöön saaneet mukaan ja se on ainoa peruste, jolla me olemme kyenneet tämän kompromissin hyväksymään yli summankin. Äh, se laitetaan puhetta mikrofonin yli. Mutta olemme ne tietysti lukenut, mitä lehdistötiedotteissa olette todenneet. Kannattaa nyt kumminkin pysyä rehellisenä. Mehän tiedämme, että missä, missä neuvottelut takkusivat ja missä eivät Eh, Markon eh, minua pitänyt eh, ajan tasalla näistä neuvotteluista ja missä ne on hankalimmat kohdat sitten piilivät oikein. Loppupeleissä täytyy todeta, että hyvää työtä on tehty. Ja sosi- sosiaalidemokraatit voivat sitten hyväksyä tämän saavutetun kompromissin. Ja, ja ja, ja näin sitten äh, siltä pohjalta myöskin tukea jatkoneuvotteluja. Mutta katsotaan nyt vielä sitten tarkemmin huomenna äänestyksen jälkeen, minkälaiseen lopputulokseen tulemme näiden jatkotoimien suhteen. Kyllä se minulle sopii mikä päättää koordinaattoreiden kesken ja sitten muut varjot voivat puhua. No minä ihan lyhyen kommentin esitän vain, koska on nimittäin huomenna tapaamme suljetuin ovin. Tämä nyt on julkinen kokous, jota julkisestikin pitää sanoa. Ihan äh, rehellisesti sanottuna minulla on tämmöinen lähestymisvälttämiskompleksi tässä yhtä, yhtäältä eh, tietysti, eh, olen tietysti eh, ministeri, ministeri, ministerineuvoston suunnitelmat. Olen jo vuosi sitten halunnut tätä direktiiviä kovinkin palavasti, mutta se on ainoastaan oikein hyvin. Mutta sitten taas toisaalta, kuten kollegakin tiedämme, että me epäpäläiset e me välttämättä aina tue tällaista ensimmäisen käsittelyn ratkaisuja. Siinä meillä on aika vankat kannat senkin puolesta. Ja nyt sitten kuitenkin eh, välttämättä sitten tätäkin, tähän direktiiviin istukkaan tämä käsitys, että saataisiin mahdollisimman nopeasti asiat läpi. Eli että tämä eh, puheenjohtajan eh, esittämä menettelytapa voisi olla hyvä, mutta voisi olla tietysti hyvä yhtäältä sitten katsoa, että voisimmeko saada täysistunnossa laajan enemmistön taakse. Että siinä mielessä tietenkin vihreät ja liberaalit ovat oikealla linjalla siltä osin. Mutta minusta huomenna äänestyksen jälkeen voisimme sitten perehtyä ja pohtia näitä ihan konkreettisia seikkoja tässä nimeltä mainiten, mainiten että me lähde sinne sitten ihan tyhjänä soitellen sotaan, kun täysistuntoon käymme. Sen vuoksi meidän olisi hyvä pyrkiä tällaiseen pragmaattiseen ratkaisuun. Ja sitten kunnioittaa myöskin sitten ennen joulua täysistunnossa saatua osviittaa. Eli sitten katsoa, onko meillä nyt sen riittävän laaja pohja sitten ei jatko, jatkoneuvottelujen käymiseksi, mutta se sitten selviää äänestyksen jälkeen huomenna. Good. Um, now before I... No niin, ennen kuin varjot vielä pääsevät ääneen, niin Rova Koratsa Vilt. Kiitos puheenjohtaja aivan nopeasti. Arvostan kovasti sitä, että Mark ja Frank ovat tässä vaikeassa aiheessa kokoontuneet, tehneet yhteistyötä. No sitten sosiaaliset kysymykset. Haluaisin puhua johdonmukaisuudesta. Me säädämme lakia, jossa tarvitaan oikeusvarmuutta. Joku, vaikka vaikkapa kunnassa, jossa on varsin rajallinen määrä asukkaita, pieni määrä asukkaita, joka sitten täytäntöön panee tätä lainsäädäntöä. Sen pitäisi olla yksinkertaisempaa, tehokkaampaa, järkevämpää toisaalta. Se on meidän pääperiaatteena. Me kaikki ovat tästä samaa mieltä. Sitten lisätään yksi kriteeri, toinen kriteeri ja kolmas kriteeri, jotka eivät ole sitten selkeitä kun puhutaan sosiaalisista kysymyksistä, niin on hyvin vaikeaa määritellä tarkkaan, mitä sillä tarkoitetaan. sitten kun näitä kriteerejä lisätään, lisätään monessa kerroksessa, niin täytäntöönpano on hyvin vaikeata. Me haluamme avata tämän PK-yritykselle, emme halua vain isoja yrityksiä mukaan näihin julkisiin hankintoihin, sosiaalialan palvelut, ruoka ja niin edelleen. Sitten lisätään kriteerejä ja kaikki on paljon vaikeampaa pienille yrityksille päästä mukaan julkisiin hankintoihin sanoisin vain tovereille ja ystäville, että olkaamme johdonmukaisia. Tämän lainsäädännön on oltava täytäntöön pantavissa, toteutettavissa pienissä kunnissa ja PK-yritysten on päästävä mukaan. Lainsäädännön on oltava yksinkertaisempaa. Ei se ole yksinkertaista, jos sinne lisätään kriteereitä toisensa jälkeen. Meillähän on jo kansallisessa lainsäädännössä työalan lainsäädäntöä. Okay, now I'm just going to give... Uh... No niin, ajattelin äh, vielä antaa varjoille puheenvuoron ja sitten Tarabella vetää langat yhteen. Sopiiko, että kuuntelet varjoa vielä? Ei. Olet tottunut heitä kuuntelemaan. Frank Engel, Jürgen Kreutzmann, Heide Ryyle ja Mark Tarabella, Eiköhän se riitä jo. Monsieur le Président, sur, euh, sur, sur... Puheenjohtaja, parista asiasta. En haluaisi palata tähän sosiaalisen kysymykseen, mutta joudun siihen palaamaan näissä oloissa. Sitten vielä vastavuoroisuudesta. Ei kun toisen suuntaan, eli aloitetaan vastavuoroisuudesta. On ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että jos tähän tekstiin pannaan vastavuoroisuuteen liittyviä määräyksiä, niin me heikennämme vapaata vaihtoa. Ei pidä paikkansa sanoa minä. Toiseksi, jopa komissio oli jo ajatellutkin tätä direktiiviluonnoksessaan, josta huomenna äänestämme. Toisin sanoen, ei tässä mitään ihmeellistä ole verrattuna siihen, mitä komissio oli ehdottanut, vaikka kansa ei ollut ajatellut sitä yleiseen direktiiviin. Minusta vaikuttaa siltä, että neuvosto ei sitä kauheasti tykkää. Vaikuttaa siis siltä, että kun ajatellaan tätä juoksua kohti viimeistä kantaa, niin se on hiukkasen erilainen kuin mitä tähän asti valiokunnassa on tapahtunut. Mutta minä nyt intään kuitenkin, että, että olisi jotain merkitystä silläkin, kun sanotaan, että ei ole normaalia, että Euroopassa markkinoit ovat kaikille avoimia ja kuitenkin sitten missään muualla maailmalla Euroopan yritykset eivät voi niin vapaasti toimia ja päästä markkinoille. Ei se ole normaalia eikä tässä pakoteta markkinoita valmistaa muualla. Sitä me haluakaan, vaan yksi tapa sanoa heille, että ne, joiden kanssa neuvotteluja käydään jatkuvasti markkinoille pääsyn ehdoista, niitä me todella toivoisimme, että meidän lähestymistapaamme olisi tämä, ja että muut toimisivat samoin avoimuuden kanssa. Jos eivät tee, niin Siksi täytyy tapauskohtaisesti meillekin ruveta arvioimaan, onko tarvetta vai ei päästää yrityksiä Euroopan ulkopuolelta Euroopan markkinoille. Tämä kuitenkin tiukoin määräyksin. Ei tässä mitään dramaattista ole sen enempää, mutta tämä on se viesti, jonka neuvosto haluaa viestiä varmasti. No, katsotaan mikä lopputulos on. Puhutaan siitä sitten. Sitten sosiaaliset kriteerit. Mitä on tehty ja mitä ei. Onko niin vai ei, että vastustamme pk-yritysten mukaan tuloa julkisiin hankintoihin? Me olemme tehneet niin, että sitovasti lainsäädännössä on, on työntekijöiden oikeuksia yksinkertaisesti siitä syystä, että se mikä on sitova, sen täytyy olla täsmällistä, selkeää, löyty lukkoon, tajuttavissa – eikä voida ajatella, että kun ajatellaan sitovia kriteereitä, sinne tulee käsitteitä, joille ei ole mitään käsitteellistä sisältöä. Jos se on selvää, niin ei ongelmaa. Mutta jos vapaaehtoiset kriteerit tai sosiaaliset näkökohdat mainitaan, ne ovat vaihtoehtoja minun mielestäni, minun mielestäni suosivat nimenomaan pk-yrityksiä, suosivat pk-yrityksiä verrattuna muihin. Ensinnäkin poistetaan kriteeri, joka vei alaspäin standardeja, niin julkisviranomainen voi miettiä muitakin näkökohtia tarjouskilpailussa ja ainakin voidaan sanoa, että no tässä on innovaava yritys, huomappa se, tai yritys, jonka lähestymistapa on erityisen kiva verrattuna toisiin, ja valitaanpa se sitten, kun se on huomioitu tämä näkökohta se ei välttämättä onnistu jättiyritysten kanssa, joissa on satoja tuhansia työntekijöitä, vaan tämän yrityksen, pk-yrityksen kohdalla se voidaan tehdä. Minä olen sitä mieltä, että se mitä me olemme tehneet ja mitä me olemme sinne panneet ja laattineet tekstiin, niin vaikkakin siellä on puutteita, totta kai olen samaa mieltä siitä ja totta kai sitä täytyy vielä vähän siistiä tätä tekstiä, kun tässä on niin iso määrä työtä ollut, että sinne pääsee myös virheitä, mutta ainakin ajatellen tavoitetta, jonka asetimme itsellemme, me suosimme nimenomaan pk-yritysten pääsyä, eikä päinvastoin. Uh, Herra Kreutzmann. Eh, arvoisa äh, Karatsavild, eh, eh, tämä on, meidän on liberaalisin perustat tässä kysymyksessä. lakeja on noudatettava. On nyt kysymys suurista tai pienistä yrityksistä. Jos meillä on tällainen joku vähimmäispalkka kysymyksessä, niin sitten pitää sit se, se maksaa. Ei sitä pääse yli eikä ympäri. Ratsabilt ihan oikein. Näen sen, sen että jos joku hallinto, päättäjät joutuvat sitten kaikissa päätöksissään sitten katsomaan näitä kymmeniä kriteerejä, mutta anteeksi nyt vain, täällä on myös pieniä keske, suuria yllätyksiä, tukea tai sitten mitä tässä halutaan, täytyy nyt päättää. myöskin sitten siellä varmaan päätökset sen mukaan tehdä, mikä on kaikkein edullisinta. Ja sitten vielä sitten loppupeleissä, kun on erilaisia ehtoja ja uhkosakkoja, niin sitten kohka, ei ole enää toteutettavissa. Ja se on se, mitä me tässä kritisoimme, ja, ja siksi me olemme päät, päätän, päättäneet ää, ää, äänestää vastaan, eikä vaan pelkästään pidettyä äänestyksestä, kuten Svab äsken totesi minä tiedä. Tässä vastavuoroisuusperiaatteesta on yritetty Se, mikä siellä käydään Siemensin yritysneuvostossa tai jossa muissa, jossa saat sellaiset vastaukset, kun sieltä haluat. Meidän täytyy itse miettiä sitä, mitä me että meillä on koko joukko tällaisia maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä, jotka ovat tässä yhtä lailla samalla viivalla. Ähm, Toisin kuin Kreuzmann minä juuri ajattelen näitä pieniä ja keskisuuria kuntia, jotka joutuvat tämän lain sitten täytäntöön panemaan. Me olemme tätä, tässä juuri viitanneet niihin muutamiin seikkoihin, jotka, jotka näitä tässä hallinnossa päätöksiä tekevät. Ja, ja tässä on valtava byrokratian viidakko, joka, jonka läpi heidän pitää tiesä rajoita. Me on otettu äh, äh, tutkimuksissa selvitetty, kuinka, mikä, mitä, mitkä nämä kustannukset ovat. Ne ovat aivan liian korkeat, jos ajatellaan vaikka näitä pieniä pienyrityksiä. Ja nyt on ehdottomasti vastustan sitä, että, että, että, että kunnalliset päätteet pannaan vastuuseen tällaista kauppa-oikeudellisista kysymyksistä. Ja siksi minä tätä vastavuoroisuutta vastustan, koska se nimenomaan rasittaa, rasittaa kuntia ei, ja sitten tulee lisää byrokratiaa, kun he joutuvat sitten miettimään sitä, että, että, että toimiiko, toimiiko tämä toimija jossakin toisessa maassa vai eikö. Ei, ei sellaisia valmiuksia näissä kunnissa ole. Jos vaikka siellä vaikka uudet IT-järjestelmät hankkimaan, niin he voi ajatella sitä, että mitä tämä yritys muualla tekee. Nyt pienet, pienten kunnat jo ovat sitten tietysti velvollisia asukkaille. Sama koskee myöskin näitä aliurakatsijoita. Niin kuin Gebhardin totesi, että meidän pitää tasoittaa heidän tietä. Emme me sitä kritisoi, vaan sit, sitä kritisoimme yleisesti ottaen, että meillä on liian, liian vähän valvonta valtaa esimerkiksi rakennustyömaalle ja noin poispäin. Ja sitten nimenomaan jos ajatellaan näitä aliurakoitsijoita, heidän valvontansa on vielä mahdottomampaa työ, ja työlämpää. Mutta ajatellaan äh, äh, kunnat, jotka sitten nämä äh, sopimukset myöntävät tai hankinnat tekevät, ei heidän kontolleen voi kaikkea valvontaa sälyttää. Ja sitten ajatellaan, että kunnat maksavat vaikka, pakotetaan maksamaan suoran aliurakoitselle, minä sitä pidä oikeana asiana, että ei ole suinkaan kunnan velvollisuus sitten vahtia silmäkovana, että kaikki määräykset täyttyvät. Ja nämä sosiaaliset kriteerit, me haluan siltä osin tukea Kratsaville. Ei, ei, ei ole pakko, pakko tietenkään ää, ää, pakottaa, siis eikä voida pakottaa kuntia siis hyväksymään näitä kriteereitä, vaan se on mahdollisuus aina valita sitten nämä, ää, nämä tarjokkaiden joukosta se, kenen ää, sosiaaliset ehdot, erot ovat suotuisammat. Me haluamme tietenkin mahdollista valinnanvapauden kun, kunnille. Emme me halua käydä käsiään sitoa, vaan tuoda heille mahdollisuuden myöskin sitten tehdä päätökset näillä perusteilla. Ja sitten ne mahdollisuudet, mitä, mitä te äsken perään peräänkuulutus, vaikkapa eläinsuojelukriteerit noudatetaan tai jotain tällaiset muut, tai jotkut muut ei, ei nyt ole pakollisia, vaan vaihtoehtoisia optioita. Eivät välttämättä ehtoja, vaan tällaisia mahdollisuuksia, sillä olen teidän kanssanne yhtä mieltä siitä, että silloin kun nämä määritelmät ovat epäselvät, täytyy silloin tämä varpille. Pitää olla todellakin olla tarkkana siltä, että kaikki määritelmät ovat selkeät ja, ja veden, vedenpitävät. Ja näin sitten kunnilla on mahdollisuus se, äh, äh, äh se, käydä, vaikka haastaa tämä oikeuteen, vaikka se mahdollisuus on olemassa, vaikka sitä koskaan käytettä hyödynnettäisinkin, äh, ajatellaan sitten juuri, että ne uskalla sitten näitä velvollisuuksien täyttää, kun pelkävät sitten näiden kriteerien laukevan silmille. Muuten meidän pitää selkeästi määritellä kaikki myöskin niin, että ne pitävät sitten mahdollisesti tuomioistuimissa. Okay, well look, we've had a very lively debate and I don't want to go... Niin, ei toisteta keskustelua, vaan tätä äänestä kuitenkin. Mutta muutama kommentti nyt kuitenkin. Ensinnäkin olemme samaa mieltä olleet siitä, että jotain hyötyä on tarjottava tämän esityksen myötä. Mukaan lukien pk-yritykset pienet toimijat, viranomaisetkin, kuten myös suuretkin, sen ei olla joustava. Sen täytyy kattaa iso joukko toimijoita. Tämä on tehty selväksi mielestäni myös ajatellaan laatua. Sekin on onnistunut tekstissä. Klas Wittmeri halusin kiittää. Olen paljon aikaisemmin häntä huomannut. Tulevina kuukausina varmasti häneltä kuulemme paljon. No ainakin neuvottelun ajan, mutta kuulemme pitkään vielä, mutta se mikä nyt on pistänyt silmään näissä keskusteluissa, että kun me olemme käsitelleet useitakin tarkistuksia usein, meillä on komission teksti, joka on ollut oikeastaan yhtä hyvää, eli tarkistukset eivät ole kohentaneet tekstiä. Jos ajatellaan nyt ydintä ehdotuksessa, niin se on pysynyt muuttumattomana. Muistutan tästä, koska aina on sanottava, että jos on innovointiin rohkaisevia ehdotuksia innovoiviin hankkeisiin tai kumppanuuksiin tarjouskilpailussa, niin mielestäni tämä tässä kyllä virstan pylväs ehdotuksista, että voitaisiin käyttää laajemminkin tarjouskilpailuja. Hyvä, että tätä on pidetty myös keskiössä tässä ehdotuksessa. Jos ajatellaan innovaatioita, niin tämä on sinällään yksi innovaatio. Että tässä on ehdotuksen tullut tärkeitä muutoksia, vaikkakin olemme huolestuneita muista yksityiskohdista, niin tätä ei pidä unohtaa, koska se on tavoitteemme. Toiseksi vastavuoroisuudesta muistuttaisin vain sen verran, että uusi vastavuoroisuusehdotus, jonka komissio on tehnyt, Engel laatii muuten valiokunnan vielä lausunnonkin tästä, siitä on keskusteltu tänään intavaliokunnassa – sitä käsitellään on siis parlamentissa aktiivisesti. Vasta vuoroisuus on irtaantunut tavallaan ehdotuksesta. Ehkä on syytä mainita myös, että nykyinen hankintadirektiivi sisälsi jo lausekkeita vastavuoroisuudesta joka tapauksessa. Eli kun ajatellaan, että se säilyy nykyisessäkin direktiivissä, niin minun mielestäni ei siis tässä ole suuri ongelma. Joka tapauksessa mitä tapahtuu Intan esityksessä, siinä lyödään lukkoon lopulliset puitteet. Että otetaan se myös yleiseen direktiiviin, niin voi olla, että siinä törmätään neuvoston kanssa ongelmiin, mutta toisaalta jos tulee tilaisuus käsitellä kaikkia tätä neuvotteluissa muiden direktiivienkin kanssa, niin ollaanpa realistisia tässäkin. No niin, tässä hengessä jota toivottavasti me kaikki noudatamme. Viimeisen sanan hänen huomista äänestystä saa kovin uurastanut esittelemä Martta Ravella. Merci, président. Je vais tâcher Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Kiitän esitetyistä kommenteista. Ja yritän pysyä tyynenä, vaikkakin välillä se on vaikeaa. Selitän, miksi näin on sitten jälkikäteen. Kun ajatellaan menettelytapaa, siitä puhutaan huomenna. Sitä ei enää tänään kannata puhua. Meillä on toinen kokous. Seurasin teidän reaktioitanne, se on mielenkiintoista, mutta puhutaan pikemminkin sisällöstä. Siitä, mitä Frank Engel sanoi toisessa puheenvuorossa, vastavuoroisuus. Paremmin sitä ei voisi sanoa. Mikä on haasteena tässä, mitä keskustelua käydään, on ihan normaalia, että Euroopan unioni voi kumppaneilta vaatia tai ainakin ehdottaa, että olisi samanlaista avoimuutta kuin mitä me osoitamme. Ei kannata kääntyä sisäänpäin, vaan täytyy pysyä avoimena taloutena, talousalueena. Ja yhteistyötä sitten pitäisi vain saada muilta toimijoilta. Meidän yritystemme on kovin vaikea päästä näille tietyille markkinoille. No sitten sosiaaliset kriteerit. Me emme halua monimutkaistaa tilannetta. Tässäkin Frank Engel hyvin esitti haasteet, pakolliset kriteerit, lainsäädäntö ja niin edelleen, ja sitten vaihtoehtoisuus, tietyt kriteerit. Tässä voitaisiin komission ehdotusta jossain määrin vahvistaa, mutta ei tietenkään monimutkaistaa. Silloin kun on mahdollista, niin, niin toki voidaan näitä vaihtoehtoisia kriteereitä ajatella. Ainahan se ei ole mahdollista. Ei pidä tehdä tilanteesta liian monimutkaista. Julkisille viranomaisille pitäisi antaa valtuudet turvautua kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen, eikä aina mennä matalimman hinnan mukaan. Sitten Kreutzmannin kommentit pk-yrityksistä. Me olemme olleet kyllä tässä hyvin tarkalla korvalla kuuntelemassa sitä, että miten Euroopassa toimitaan niin, että ei tarvitsisi enää tuottaa tällaista valtavaa asiakirjapinoa. Voisi olla jonkinlainen sertifikaatti, ja sitten kun tarjoukset on tutkittu, niin sitten viranomainen, joka tekee päätöksen tästä hankinnasta. Ei yksinkertaistamista. Ja sitten kuntien tilanne ja yksinkertaistaminen. Siinäkin on vielä kehittämisen varaa. Kun puhutaan alkuperäisestä ehdotuksesta ja sitten mainitaan pienet kunnat, Koratsabild. Annetaan niiden järjestäytyä aivan niin kuin haluavat. Päättävät itse, eikä sitä tarvitse sen kummemmin sitten selitellä. Edustaja Kreutzmannkin mainitsi tämän alihankinta, aliurakointikysymyksen. Sehän on markkinoilla toivottavaa. Se on avoin ovi PK-yrityksille, jotka pääsevät näin mukaan julkisiin hankintoihin. Ne ovat liian vähän mukana toistaiseksi. Jäsenvaltioille on todettu, että ei tämä ole pakollista. Täällä on mei käytössä sanamuotona eikä shall. Eli niillä on mahdollisuus vastuullistaa kautta koko hankintaketjun toimijoita, selkeyttää tilannetta ja tutkia äh, tilannetta, mikä se on. Alihankinta, aliurakointi, silloin kun sitä ei kunnolla toteuteta, se on totta kai äh, menetetyn julkisen rahan äh, valuva hana, ja joka myös mahdollistaa sen, että on sosiaalista dumppausta ja työpaikkoja menetetään yrityksissä. Kun ajatellaan vaikka rakennusalaa Brysselissä, on pieniä yrittäjiä rakennusalalla, puurakennusalalla. Siellä menetetään työpaikkoja, on epälojaalia kilpailua, aina ei kunnioiteta sääntöjä. Haluaisin kyllä muuttaa direktiiviä lähetetyistä työntekijöistä. Tässä ajattelen sitä työtä, jota tehdään ihmisiä riistämällä ihmiskaupan uhrien avulla. Äh, meillähän on täällä melkomoinen kriisi, kun vankiloissa on aivan liikaa porukkaa. Äh, Marsan Famenissa äh, esimerkiksi on se tilanne, että vankilat ovat täynnä ja ihmiset lähettävät rahaa sitten kotimaihinsa, vaikkapa Romaniaan, kun siellä ei ole varaa syödä. Niin, rouva Ryyle. Minä jätin tähän parhaat palat loppuun, koska te olette se paras pala. Mitä poliisi tekee? Minä päätän rouva Ryyleen ja sitten tässä täytyy olla tyynenä. Olen katsonut, seurannut tätä, minkälaista saastumista tällainen populismi saa aikaan. Ennen äänestystä 17. joulukuuta näin, EC, eh, näin lehdistötiedotteen. En tiedä, onko kyseinen edustaja, tahon edustaja paikalla, oli taikka ei. Mutta jos tällainen tiedote annetaan, jossa kompromissiehdotus hylätään. Ei tämä ole mitään seksismiä. Minä esitän kommentin, joka tuli esille ennen äänestyssä, jossa nimenomaan tuomitaan tämä tilanteen monimutkaistaminen kuntien kannalta. Tämä liittyy ruulen kannanottoihin. Tämä on aivan valheellista tiedotusta. Eli tässä kaadettaisiin taakka kuntien niskaan. Sitten ei ole vain menty tarkistamaan jäsenvaltioissa tapahtuvia ty- työmaita. Poliisillehan se kuuluu sitten. Tietyt jäsenvaltiot toimivat tässä jo niin, että on säännöt, joilla pyritään alihankintaketjua selkeyttämään. Te sanoitte aivan täysiä valheita, mutta annoin silti teidän käyttää puheenvuoron. Annoin teidän puhua rauhassa. Eli jos ajatellaan pieniä kuntia, minä olen ollut 18 vuotta kunnanjohtaja ja ymmärrän kyllä tilanteen. Ajattelen omia kuntiamme meidän kotimaassamme. Ne ovat toimineet niin kuin me haluamme, niin että kunnat voivat tehdä parempia valioita, valintoja. Komissiokin haluaa, että julkista rahaa käytetään tehokkaammin, mutta älkää menkö väittämään väärin, että tämä taakka, valvontataakka kaadetaan kuntien niskaan. Siellä on sosiaalisia, sosiaalipalveluita, on poliisipalveluita. Sosiaalipalvelujen on toimittava jäsenvaltioita valtiolla olisi oltava selkeämmät säännöt, kun ajatellaan vastuunjakoa eh, nimenomaan tässä aliurakointiketjun valvonnassa. Kun ajatellaan pakollisia sääntöjä, vaihtoehtoisia sääntöjä, niin minä koin kyllä aika vaikeana asiana, olen tässä aivan tyyninyt, en voi hyväksyä Vaikkakin voin kritiikkiä vastaanottaa silloin, kun se on oikeutettua, mutta jos sillä ei ole perusteita, niin en voi hyväksyä tällaista kritiikkiä. Jos lähdetään kuntien taholta, niiden järjestön taholta kritisoimaan tällä tavalla äh, ennen äänestystä tilannetta, niin ei lehdistötiedossa heijastettu millään tavalla todellisuutta, mihin nyt on päädytty. Right. Well, I think, um... No, Minäpä luulen, että kuten totesin, toivoin hyvässä hengessä siirtymistä huomisen äänestykseen, mutta ilmeisesti kaikilla on omat kantansa. Tämä on kovin poliittinen luonteeltaan, mutta muistuttaisin, mitä totesin aikaisemmin, että yleisesti että meillä on yhteinen käsitys suunnasta. Siinä on paljon yksityiskohtia, mutta täytyy vain varmistaa, että siinä jotain hyötyä myös koituu ehkä meidän pitäisi kuitenkin jäsenvaltioillekin antaa jotain arvoa, kun ne sitten neuvottelevat. Heillä on varmaan samat aikomukset myös heilläkin. Moni jäsenvaltio varmasti esittää omia näkemyksiä siitä, miten julkisia hankintoja hoidetaan, mitä yhdenmukaistetaan, mikä jää heidän harteilleen. Tämä direktiivi ei asetus. Jotkut jäsenvaltiot pärjäävät varmasti ihan hyvinkin. Se jää nähtäväksi. Olemme hyväksynyt jo sen, että hallinnoinnissa ei tule kovin raskaita rakenteita, ei tässä tyrkytetä jäsenvaltiolle mitään. Kosin komissiokin on hyväksynyt tämän periaatteen. Eli varmasti täytyy sitten päättää, kun tapaamme jäsenvaltiot, mitä heille annetaan, minkälaisia puitteita luodaan, mutta ainakin sisämarkkinat pysyisivät avoimina niin, että saataisiin laadukkaita palveluita tarjostilla paljon myötä. Toivottavasti tämä onnistuu huomenna. Kiitos kaikille keskustelun osallistuneille. Näin päätyy julkinen kokous, olemme vähän myöhässä jo. Nyt pyytäisin, että kaikki ne, jotka eivät kuulu koordinaattoreiden kokoukseen, lähtisivät. Kiitoksia kovasti osallistumisestanne. Ja sitten koordinaattori kokoo mahdollisimman nopeasti, että voimme aloittaa kokouksen. meitä se paljon aikaa ole.